Propongo che si cominci la nostra seduta, chiedo ai colleghi eh, se possiamo cominciare. No niin, arvon kollegat, ehdotan, että aloittelemme. Työmme alkavat tänään valiokunnassamme Eh, incontro abbastanza insolito, però molto importante. Aloitamme epätavanomaisella, mutta kuitenkin tärkeällä ja erittäin mielenkiintoisella asialla. Nimittäin me tapaamme täällä nuoria, niin hetkinen, englannin kielen tulkkaus löytyy kanavalta kaksi. Niin, kuten sanottu, Tämänpäiväiset vieraamme ovat nuoria, jotka muut nuoret ovat valinneet tänne heitä edustamaan. Viime vuonna Strasbourgissa yli 6000 nuorta kokoontui. Tämä tapahtuma oli nimeltään AI, eli Euroopan nuorisotapahtuma, ja nämä nuoret keskustelivat pitkään uusista ajatuksista uudesta Euroopasta ja keskustelivat siitä, miten he voivat kantaa kortensa kekoon tähän Eurooppaan. Se oli tärkeä kokous ja nyt ikään kuin jatkumona tämä työ alkaa täällä eri valiokunnissa. Täällä on muutama nuori edustamassa tätä suurta nuorten joukkoa ja se edustava ryhmä kertoo seitsemässä valiokunnassa, meidänkin valiokunnassamme, nuorten ajatuksesta, ajatuksista, energiasta, digitaalisesta yhteiskunnasta ja muista kysymyksistä. Me ikään kuin toimimme nuorten keskustelukumppanina. Tähän mennessä nämä yhteiset tapaamiset ovat olleet erittäin hedelmällisiä ja nyt suurella mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mitä te haluatte kertoa meille tämän valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluvien aihealueiden osalta. Te olette tehneet paljon mielenkiintoisia asioita Euroopan aiheeseen liittyen. Meillä on vieraana täällä kolme nuorta, jotka edustavat sitten tätä nuorten ryhmää. Me kuuntelemme tätä nuorten ryhmää ja haluaisin antaa puheenvuoron Irs Huppelille. Hän voi kertoa myöskin AI-tapahtumasta vielä uudestaan ja tähän on varattu kaksi minuuttia tämän kahden minuutin puheenvuoron aikana myöskin kollega Henneli voi kertoa enemmän ajatuksistaan energiapoliittisiin tavoitteisiin liittyen. Eli kun tämän ensimmäisen paneelikeskustelukierroksen aikana olemme kuulleet nuorten äänen, niin sen jälkeen edustajat saavat puolentoista minuutin ajan reagoidakseen näihin nuorten esittämiin ajatuksiin. Ja näihin parlamentaarikkojen kommentteihin nuoret taas voivat reagoida. Tämän jälkeen siirrytään digitaalista yhteiskuntaa käsittelevään paneeliin. Tätä keskustelua voi seurata myöskin salin ulkopuolella. On olemassa myöskin mahdollisuus Twitterin kautta seurata ja kommentoida tätä tapahtumaa. Kyse ei ole vain ja ainoastaan suorasta videolähetyksestä, vaan myöskin ehkäpä Twitterin välityksellä voidaan ottaa esille myöskin joitakin kysymyksiä. Eli netin kautta on mahdollisuus osallistua tähän tapahtumaan. Ensimmäisenä Osiri Supel, hän kertoo meille Strasbourgin tapahtumasta ja kertoo mitä sen jälkeen on tapahtunut ja miten näette nuorten ja Euroopan parlamentin välisen yhteyden. Olkaa hyvä. Minä olen Alankomaista ja olen kouluttaja ja puhuin myös tässä AI-tapahtumassa. Minusta tapahtuma oli mahtava. Siellä oli 6000 osanottajaa, 200 puhujaa ja lopulta yli 600 ajatusta saatiin kerättyä. Olen puhunut tästä tapahtumasta monen nuoren kanssa ja he olivat vakuuttuneet siitä, että oli hyvä, että tämä tapahtuma järjestettiin. Mutta olisin kuitenkin toivonut tiettyä asiaa, jos on käynyt monessa nuorisotapahtumassa ja on osallistunut antanut ajatuksia sinne, niin tietää, että joskus tulee vastaan sellainen tapahtuma, josta löytyy paljon energiaa, hyvin paljon panoksia, mutta hyvin vähän kuitenkaan sieltä lähteviä tuloksia. Ja tämä ei ole ollenkaan motivoiva nuorelle. Annetaan paljon ideoita, energiaa, mutta mitä ne kuitenkaan tehdä näiden kanssa. Se, että minä itse ja nuoret kollegani ovat täällä paikalla osoittaa, että tämä tapahtuma ei kuitenkaan ollut sellainen, joka olisi vienyt motivaatiota. Te, teille nuoret ovat tärkeitä ja on hyvä voida sanoa tämä täällä. Mutta ai-tapahtuma ei saa olla nuorisokeskustelun loppu, vaan päinvastoin alku uudelle keskustelulle. Nyt kun kriisi koskettaa niin monia nuoria Euroopassa ja muualla, niin nuorista puhuminen, nuorten tilanteen parantaminen ja edistäminen on todella keskeistä. Sitä kuulee puhuttavan siitä, että nuoret ovat menetetty sukupolvi, uhrattu sukupolvi ja tämä on kaikista hetkistä paras ottaa nuorten asiat pääprioriteeteiksi unionissa. Se, että kuunnellaan nuorten ehdotuksia. On hyvä jatkoa sille, mitä sanoitte, että haluatte meitä kuulla. On hyvä, että näin saadaan tietää, että omat ajatukset, niistä on jotain hyötyä. Minä sain AI-tapahtuman jälkeen tällaisen tuntemuksen ja toivottavasti myös tämä päivän lopulta tulee tällainen tunne. Kiitos. Grazie davvero Osiris, non posso applaudire ma è come se l'avessi fatto. Oikein paljon kiitoksia sinulle Osiris. Niin, Voin vain onnitella sinua, sillä voin täysin yhtyä siihen, mitä sanoit. Seuraavana puheenvuoron saa Patrick Henley. Seuraavan kahden minuutin aikana hän esittää Strasbourgissa esille tulleita ajatuksia aiheesta energia. Patrick, ole hyvä. And... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia Euroopan parlamentille siitä, että saimme tulla vieraksenne. Ensimmäinen energia-alan ajatus, jota olen tarkastellut, on se, voisiko Euroopan parlamentti tukea edullista uusiutuvaa energiaa niin, että vuoteen 2030 mennessä pääsisimme hiilestä eroon. Tämä on sitäkin tärkeämpää nyt viimeaikaisten tapahtumien valossa, kun öljyriippuvuus on johtanut moniin ongelmiin. Ruotsi on Euroopan maista keskittynyt pyrkimykseen päästä eroon öljystä ja fossiilisista energialähteistä. vuoteen 2020 mennessä. 70-luvullahan jo todettiin, että öljyriippuvuus ei ole hyväksi Ruotsin taloudelle ja Tästä Ruotsissa on pyritty ottamaan oppia. Tämä luonnollisesti on pitkän aikavälin suunnitelma. Kovasti työtä tarvitaan ja se, että päästäisiin täysin eroon fossiilista polttoaineista, vaatii toki hyvin paljon myös sinnikkyyttä. Mutta kun meitä pyydettiin puhumaan konkreettisesti, niin teen nyt sen ja tarkastelen tässä puheenvuorossani myös lyhyen aikavälin suunnitelmia arvoissa. Niin, Sefcovic, äh, äh, varapuheenjohtaja komissiossa, tulee tänne maanantaina puhumaan teille. Ja minä todella äh, vetoan teihin, kuunnelkaa häntä, tarkastelkaa hänen suunnitelmiaan Euroopan energiaunioniksi. Lyhyelläkin aikavälillä on puututtava energiakysymyksiin Euroopassa. Ja kyllä uusiutuviin energialähteisiin tulisi panostaa entistä huomattavasti voimakkaammin. Kiitos. Grazie Patrick, che non solo detto... Kiitokset sinulle Patrick. Niin, puhuit itse asiasta ja pidit kiinni myöskin puheajasta. Seuraavana puheenvuoro Aleksandr Klutskalle. Kiitoksia Strasbourgin tapahtumien jälkeen ehdottaisinkin, että perustettaisiin energiaunioni, koska sellainen aloite hyödyttäisi meitä ja tästä ajattelin nyt puhua. Yhteiset energiahankinnat unionin jäsenvaltioiden toimesta tarkoittaisi tietenkin sitä, että meidän Euroopan unionin neuvotteluasema paranisi ja jakelumahdollisuudet paranisivat erityisesti kriisin aikana ja kriis, hankalien, hankalien tilanteiden sattuessa, esimerkiksi jos jakelu katkeaa niin kuin menneenä vuosina on tapahtunut, niin jakelu olisi taattuna. Tämä olisi myöskin looginen seuraava vaihe, eli integraatio syvenisi solidaarisuus käytännössä toteutuisi, mutta unionin ei tulisi tai unionin tulisi keskittyä myöskin sisäiseen omavaraisuuteen. Tarkoitan tällä sitä, että meidän tulisi pyrkiä lisäämään Euroopan unionin sisäisiä energialähteitä parantaa siten unionin energiamarkkinoita. Sitä kautta voitaisiin juuri panostaa uusiutuvien energialähteiden lisääntyneeseen käyttöön. Euroopan unionin energiaunionin kautta talous saisi vauhtia ja me olemme pitkälti samaa mieltä komission puheenjohtaja Junckerin ehdotusten kanssa ja toivottavasti te tartutte näihin esitettyihin kommentteihin ja panette ne myöskin täytäntöön. La parola ora. Kiitokset sinulle Alessandra. No, Patrick vielä uudestaan, ole hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jos ajatellaan tätä investointi-, tutkimus- ja työpaikka-ajatusta, joka liittyy vihreään talouteen, me mietimme tekniikkaa ja sitä, että tämä on osa tulevaisuutta. Tämä on varmasti tuleva uusi puumi, Täällä moni yhtiö sijoittaa vihreään energiaan ja sen kehittämiseen – ja mietitään erilaisia kokeita ja tässä valitettavasti Eurooppa on kuitenkin vähän jälkeen jäänyt. Meidän pitäisi siihen keskittyä. Ja jatkona siihen, mitä sanoin, kun meistä tulee vähemmän riippuvaisia öljystä, niin tämä on kyllä sellainen alue, joka on yhä tärkeämpi. Kyseessä on investointi alueemme tulevaisuuteen. Tesla Car Yhdysvalloissa aikoo antaa ilmaisen polttoaineen autolle koko sen elinajaksi. Voi ajaa maan yhdeltä puolta toiselle ilman, että tarvitsee siitä uudelleen maksaa, koska he ymmärtävät, että e, tulee hyvin kalliiksi laittaa näitä polttoaineiden jakelupisteitä pystyyn. Ja jotta voitaisiin päästä yli tästä ongelmasta, niin siihen asti, kunnes kaikki ottavat nämä uudet autot käyttöön ja tulee halvemmaksi eh, koko tämä verkosto panna pystyyn, mutta tähän menee jonkun verran aikaa ja siksi tällaista tukea tarvitaan. Ja on tärkeää myös, että kun tuemme liike-elämää, kun he kehittävät vihreää energiaa, niin tarvitaan poliittista ja rahallista tukea kaikilta täällä. Ja nyt on todellakin aika ryhtyä toimiin, jotta nuoremmat sukupolvet yliopistoissa saavat tietää siitä, että tällaisia työpaikkoja on tulossa. He ovat tietoisia siitä. Kiitos. Nyt olemme kuulleet muutaman ajatuksen. Ensimmäisessä puhuttiin uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin, toisaalta Euroopan energiaunioniin ja kolmanneksi sitten investointi tutkimukseen ja vihreisiin työpaikkoihin liittyen. Nämä ovat tärkeitä asioita ja nyt meillä parlamentaarikolla on mahdollisuus reagoida näihin kuulemimme ehdotuksiin. Ja sen jälkeen kuulemme taas ajatusten esittelijöiden näkemykset. Ensimmäisenä kollega Martin, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Bonjour, je vais essayer d'être court en U30. Kiitos ihan lyhyesti. Hyvää huomenta nuoret ja kiitos näistä ajatuksista. Jos ajatellaan sitä, että pitää puolustaa uusiutuvia energialähteitä, mekin olemme tällä kannalla. Euroopan parlamentti ja komissio on tähän sitoutunut. Se, että kokonaan 2030 mennessä päästäisiin eroon öljystä ja hiilestä. Tämä olisi ideaalitilanne planeetan kannalta, mutta nyt pitää kuitenkin varaa sitä, ettei saastumista viedä jonnekin muualle, sillä hiilivuoto on todella mahdollista ja meidän pitää huomioida tämä, jos ajatellaan, että teollisuudessa on miljoonia työpaikkoja, niin me joudumme miettimään sitä, miten Eurooppa voi olla johtoasemassa, kun tutkitaan uusiutuvia energialähteitä ja tekniikoita, mutta me haluamme myöskään olla hiilivuodon lähde ja sitten saastuminen siirtyisi muualle, sillä saastumisellahan ei, ei ole rajoja. Nyt on tärkeää, että meidän ympäristömallimme saadaan muuallakin käyttöön. On tärkeää, että saadaan meidän normimme ja säätömme läpi, näin muutkin mantereet sitten etenevät ja ottavat käyttöön meidän ajatuksemme, jos ainoastaan kielletään öljy ja hiili, niin säästäminen yksinkertaisesti siirtyy muualle. Mutta se ajatukseni, joka allekirjoitan, että on, että euron pitäisi olla edelläkävijänä niin, että päästäisiin tällaisen myönteiseen noidankehään, kun lähdetään investoimaan puhtaaseen energiaan. Intervento Madame Kappel, prego. Kiitoksia Seuraavana edustaja Kapela. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin Osirisia, Patrikia ja äh, Alessandra kiittää siitä, että he tulivat vieraksemme tänään ja haluavat äh, vaihtaa mielipiteitä kanssamme. Haluan kiittää myös äh, muita ai aloitteeseen osallistuneita siitä, että he ovat tulleet viraksemme Brysseliin tänään. On tärkeää, että tämän aloitteenkin kautta kuulemme täällä Euroopan parlamentissa ajatuksia paremmasta Euroopasta. Nuorten ajatuksia, tällaiset ajatukset ovat aina hyvin tervetulleita. Mitä sisältöön tulee? Kaikki kolme puhuivat energiaunionista, vihreästä energiasta, uusiutuvasta energiasta, energiatutkimuksesta keskittyen juuri uusiutuviin energialähteisiin tässä talossa näitä pyrkimyksiä lämpimästi kannatetaan hyvin laajalti. Esimerkiksi eilen täällä keskustelimme juuri energian toimitusvarmuudesta tässä valiokunnassa ja itse maanantaina aion kysyä komission varapuheenjohtaja Sefcovicilta, mikä on energiaunionin täytäntöönpanon tilanne. Se tulee olemaan välttämätön askel Euroopan unionille. Kaikki toivomme, että energiaunionista tulee mitä pikimmin todellisuutta. Energiaunionin lisäksi äh, haluan kuulla teiltä digitaalisesta agendasta. Sehän on nuorille äärimmäisen tärkeä ala. Äh, digitaalinen agenda, digitaalinen unioni on energiaunionin lisäksi äärimmäisen tärkeä koko Euroopalle. Ehkä siihen voitaisiin myös keskittyä. Muuten toteaisin, että me olemme varmasti samoilla linjoilla. Teillä on meidän täysi tukemme ja me toivomme teidän tukeanne energiaunionin voimaan saattamisessa. Kiitos. Scusate, dicevo se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Jos muita puheenvuoropyyntöjä vielä on, parlamentaarikojen puolelta, niin olkaa hyvä, pyytäkää puheenvuoroja. Minä haluaisin omalta osaltani esittää yhden kysymyksen. Komissaari Sefkovic tulee vieraaksemme maanantaina ja nämä ehdotuksenne me tulemme ilmoittamaan niihin liittyen, että ne ovat samoja kuin meidämme. Täällä puhuttiin energia unionista ja todettiin, että energiaunionin kautta voitaisiin päästä vielä integroituneeseenpaan unioniin. Energiaunionin kautta tällaista voidaan tukea. Tämä on tietenkin poliittinen ajatus, jonka kautta jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus vahvistuisi. Patrick viittasi investointeihin tutkimuksen alalla ja meni jopa pidemmälle sanoen, että jos me haluamme tukea tiettyjä energialähteitä, niin silloin meidän tulisi katsoa unionin rajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltojen suuntaan. Yhdysvalloissahan pyritään tukemaan sähköautojen laajempaa markkinointia, markkinoimaan näitä autoja kautta Yhdysvaltain. Ehkä meidän tulisi katsoa, miten tämä voisi toimia myöskin Euroopassa. Meidän täytyy ensin kuitenkin tietää, miten se toimisi, mutta jonkinlaisia virikkeitä alkuun tarvitaan, koska me tiedämme, että unioni on ikään kuin jälkijunassa ja meidän pitäisi kuroa tämä ero jollakin tavalla umpeen. Tämä on minun mielestäni mielenkiintoinen aihe. Muita kommentteja, kollega Martin, olkaa hyvä. Kiitos. Tosiaan haluaisin vielä todeta, että kysymys, joka mielestäni on hyvin kiinnostava liittyen sähkö autoihin Yhdysvalloissa. Mitä Eurooppa voisi tehdä? Kysymys on todella myös siitä, miten sähköä tuotetaan Yhdysvalloissa näidenkin ajoneuvojen käyttöön. Tehän tiedätte, että Yhdysvallat on suurin öljyn kuluttaja maailmanlaajuisesti ja on nyt myös rakkauksen hyväksynyt tuotantomuotona ja tässä tietenkin järkevä sähkönkäyttö on taustalla, mutta myös se on tärkeää, miten sähköä tuotetaan. Tämä on meille tärkeä haaste Euroopassa, miten saamme käyttöön aidosti puhtaita energialähteitä, esimerkiksi tuulivoima, kyllä, mutta ei kaikkialla tuule. Ei myöskään ilmasto kaikkialla mm, ole samankaltainen ja mm, meidän täytyy tutkimuksen ja kehityksen alalla pyrkiä uusiutumaan ja todella tarvitaan hyviä ajatuksia, jotta planeettamme voi selviytyä. Grazie Martin. Eh, proporrei ora che per eh, concludere questo... Paljon kiitoksia. Ehdotankin seuraavaa tämän ensimmäisen paneelin päätteeksi annamme puheenvuoron meidän vieraillemme. Ensimmäisenä Patrick ja seuraavana Alexandra. Ole hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä huomioistanne. Aion nyt, herra Mahtään, ehkä vastata teille. Te asuitte aivan naulan kantaan, kun totesitte, että äh, hiilivuoto on tärkeä asia ja vaara sille, että yritykset lähtevät euroalueelta, jos tämän valtavan harppauksen otamme. Tämä ei kuitenkaan ole aivan totta, kun ajatellaan vaikkapa Shellia, Totalia ja muita suuria öljyhtiöitä vaikkapa, niin kyllä ne tutkivat kovasti vihreää energiaa, tulevaisuudessa uusiutuvia energialähteitä, ne tietävät, että kyse on tulevaisuuden alasta ja että ne tulevat kyllä ansaitsemaan valtavia summia myös uusiutuvien kautta jatkossa. 2030 oli siis minun ehdotukseni öljystä luopumisen tai fossiilisista luopumisen määräajaksi. Muuallahan on tätä siirrettyä vuoteen 2040, mutta mielestäni se on vähän liian kaukana. Kyllä meidän täytyisi ainakin yrittää. Ja paitsi, että politiikan alalla toimitaan, myös yritykset toimivat ja siirtävät työpaikkoja fossiilisesta bisneksestä uusiutuvaan bisnekseen. Eihän siinä tietenkään suoraa hyppäystä tapahdu, mutta, mutta hiljalleen. Kiitos huomioistanne. Lei, a te. E la parola ora Kuska. Kiitoksia ja seuraavana Aleksandra Kuska. Kiitoksia arvoisat parlamentaarikot, kiitokset näistä kommenteista ja ajatuksistanne. Olen iloinen, että energiaunioni ajatusta. Ollaan samaa mieltä, että se pitää sisällään ajatuksen integraatiosta ja solidaarisuudesta ja että energiaunionin suuntaan halutaan edetä. Ja että otatte asian esille myöskin ensi viikkoisessa kokouksessa komission jäsenen kanssa. Ja mitä tulee edustaja Martinin esittämiin huolenaiheisiin, ymmärrän toki, mistä kenkä puristaa työpaikkojen menetykset ovat siinä mielessä, yritykset siirtävät toimintansa unionin rajojen ulkopuolelle, kun ollaan siirtymässä uusiutuvien energialähteiden käytön suuntaan. Itsen tuleen maasta, joka on hyvinkin riippuvainen hiilestä ja missä louhintateollisuus on polttava asia, mutta uskon kuitenkin, että me voimme löytää tasapainoisen ratkaisumallin yhtäältä varmistamme työpaikkoja, mutta samalla siirtyen uusiutuvien energialähteiden käytön suuntaan, koska tämähän on Euroopan unionin omien tavoitteiden mukainen ratkaisumalli. Ehkä olette kuulleet siitä, että Costa Rica on päässyt jo 97 prosentin tasoon uusiutuvien energialähteiden käytössä, joten ei se mikään ihan mahdoton tavoite kuitenkaan ole. Kiitoksia. Grazie, eh, penso che sia stato molto mm, interessante. Kiitoksia, tämähän oli oikein mielenkiintoista. Tämä oli meillekin mielenkiintoinen ajatusten vaihto mahdollisuus. Oli mielenkiintoista kuulla myöskin näistä uusista ajatuksista ja ehdotuksista. Kiitoksia. Näin pääsemme seuraavaan paneeliin, ja tämä liittyy myöskin läheisesti meidän valtuuskuntamme, valiokuntamme toimintaan ja Euroopan unionin toimintaan ylipäätään, eli digitaalinen yhteiskunta ja innovointi. Tämä on tärkeä aihe. Saanen muistuttaa teitä siitä, että 6000 nuorta esitti satoja 600 ehdotusta uutta Eurooppaa silmällä pitäen. Ja nyt haluaisinkin antaa Osirikselle puheenvuoron. Ole hyvä. Minä pyytäisin, että Euroopan unioni kehottaisi jäsenvaltioita samanaikaiseksi ilmaisen langattoman verkon monen paikkaan, julkisen paikkaan ja liikennevälineisiin. Viime vuosina on kovasti korostettu pääsyä internettiin yhdistyn, yhdistyneet kansakunnat ovat tätä korostaneet ja Virossa on paljon nettiyhteyksiä ja Saksassa ja Italiassa on yhä lisää poliittista tahtoa tällaiseen julkisen langattoman verkkoon investoida. Mutta sitten voidaan kysyä, kenen tästä pitäisi maksaa. Internet yhtiöt ovat sanoneet julkisesti, että niille olisi hyötyä siitä, että olisi ilmainen langaton verkko kaikissa maissa. Minä kehotan julkisten ja yksityisten kumppanuuteen niin, että suuret internetyhtiöt ja julkinen taho olisivat mukana. On voitu havaita, että tämä julkisen ja yksityisen kumppanuus toimii hyvin esimerkiksi eh, jätehuollossa. Ja tällaista kumppanuutta voitaisiin harkita kun perustetaan tällaisia langattomien yhteyksien keskipisteitä. Thank you. Uh, dear members of your... Arvoisat parlamentaarikot, toinen ajatus, jonka haluaisin esittää, se liittyy digitaaliseen demokratiaan. Minä uskon, että me tarvitsemme rakenteellisen online-alueen unionissa, jonka kautta kansalaisille voidaan välittää tietoa ja antaa heille mahdollisuuden osallistua sähköisen viestinnän kautta päätöksentekoon. Teknologian kehityksen myötä kun se näkyy kaikilla, lähes kaikilla elämän aloilla, pankkisektorilla, kaupankäynnin aloilla, niin eiköhän nyt ole aika myöskin uudistaa demokraattisen osallisuuden alaa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että demokratian lisääntyminen, kansalaisten, toimielinten ja päätöksentekijöiden välinen yhteys saadaan paremmalle mallille digitaalisten välineiden avulla, esimerkiksi nettiäänestysten tai nettikuulemisten kautta päätöksiä valmisteltaessa. Nuoret ovat online-maailmassa ja tätä tulisi käyttää hyväksi, mutta Välttämättä tällä hetkellä näitä välineitä ei käytetä riittävän tehokkaasti hyväksi kansallisella eikä Euroopan unionin tasolla, ja syynä yleensä e- esitetään, että infrastruktuuri on vielä siltä osin puutteellista ja että turvallisuusasiat eivät ole vielä riittävän hyvällä mallilla. Joten minä haluaisinkin ehdottaa valiokunnalle ja Euroopan parlamentille, että tutkitte tätä asiaa ja siltä pohjalta muotoilette ehdotuksia tällaisten rakenteiden kehittämiseksi, jotta näitä nettipohjaisia välineitä voidaan käyttää turvallisesti hyväksi ja jotta kaikki Euroopan kansalaiset voivat sitten online-maailman kautta osallistua toimintaan. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Tämäkin on hyvin tärkeä ja monimutkikas ja monimuotoinen asia. Seuraavana Patrick Nelly. Hän puhuu meille nyt digitaaliseen talouteen investoimisesta. Ole hyvä. Madam Chair, um... Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Ajatus Digitaaliteknologiaan investoimisesta on yksi kaikkein eniten esiin nousevia asioita, kun ylipäätään keskustellaan teknologiaan investoinneista ja teknologian edistämisestä ja siitä, että talous pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaksi. Ja Tässä todella nähdään, miten valtavaa, valtavan nopeaa muutostahti on tällä hetkellä esimerkiksi arabikevät vastikään ja mm, se, miten äh, maailma muuttuu. Investoinnit digitaalisen ohjelmaan auttaa pieniä yrityksiä ähm, todella kilpailemaan suuria vastaan. Monet yritykset investoivat digitaaliteknologiaan. Richard Branson ilmoitti ihan muutama päivä sitten, että hän tulee investoimaan satelliitteihin ja näiden satelliittien kautta yli kolme miljardia ihmistä voi saada netin käyttöönsä – hän tekee tämän ei siksi, että se on mukavaa ja ystävällistä, vaan ihan siksi, että se on kannattavaa, koska se puolestaan auttaa taloutta. Ja kun ajatellaan tilannetta, mm, muutkin palveluntarjoajat voivat sitten ymmärtää, että kannattaa tarjota nopeaa nettiä halvalla – koska se on täysin mahdollista, eikä se vie niiltä kuitenkaan voittaja. Kiitoksia. Eh, Kiitokset sinulle, Patrick. Seuraavaksi vielä seitsemäs ajatus, ja sen kuulemme Osiris Höpeliltä. Aiheena on internet ja turvallisuus. No minun ehdotukseni on pyrkiä tukemaan yrityksiä Ehm, niin, että ne voivat toimia esimerkiksi äh, kun yksityishenkilöt käyttävät niiden äh, ohjelmistoja, niin tämä olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa. Usein on niin, että jos ohjelmistoa haluaa käyttää, tuottaja antaa äh, nämä käyttöehdot luettavaksi ja ne on hyväksyttävä ja tämä teksti on aivan liian pitkä ja hankala ja sinne jonnekin valtavaan tekstivirtaan tuottaja voi piilottaa vaikkapa sellaisen virkeen, että hyväksymällä käyttöehdot hyväksyy sen, että tuottaja saa käyttää näitä henkilötietoja, jakaa niitä kolmansille osapuolille sekä käyttää niitä mainontatarkoituksiin. Eli kun puhutaan käyttöehdoista, niin näin tämän yksinkertaistaminen hyödyttäisi kuluttajia. Tuskin kukaan tässäkään salissa lukee niitä satasivuisia asiakirjoja ennen kuin klikkaavat, että OK. Paljon kiitoksia. kollegoiden reaktiosta voit päätellä, että osut naulan kantaan. No niin, arvon kollegat. Toivoisin, että osallistutte nyt näihin juuri äsken kuulemiimme konkreettisiin ja seikkaperäisiin ehdotuksiin. Kiitos. Kiitän puheenvuorostanne digitaalisen agendaan liittyen. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, niin kuin tuossa aiemminkin jo totesin. Ja kyseessä on kyllä ala, jossa ollaan hyvin pitkälti samoilla linjoilla puhutaan nettiturvallisuudesta, osiriksestä sekä tietenkin teolliset tekijänoikeuksista, jotka ovat aiheita, joita Euroopan parlamenttikin juuri tällä hetkellä käsittelee. Komission jäsen Oettinger lupasi pyrkiä löytämään teollisen tekijänoikeuksien ratkaisun tässä nyt mm, puolen vuoden sisään. Ja samoin sitten nämä muut asiat, kuten nettiturvallisuus ja vaikkapa verkkovierailumaksut, ovat asioita, joihin on tulossa suuria muutoksia lähiaikoina. Latvian ministeri eilen totesi, että kolmen vuoden sisään kyllä verkkovierailumaksuista pitäisi päästä eroon. Kun ajatellaan ilmaista nettiä, hyvin laajalti. Esimerkiksi äh, Latviassa se on käytössä hyvin laajalti. Kyllä netistä on tullut, äh, ilmaisesta netistä on tullut ja vapaasta netistä on tullut lähetulko ihmisoikeus. Kyllä sitä tarvittaisiin ja äh, Euroopan parlamentti tulee tekemään omia aloitteitaan. Sitten tärkeä aihe, johon taisipa Patrick viitata teistä, ovat investoinnit digitaalisten infrastruktuurien infrastruktuurien rakentamiseen. Tämähän maksaa tietenkin rahaa. Junckerin paketissa 315 miljardissa, jotka Euroopan taloudelle tulevat virtaamaan tulevina vuosina, niin osa menee digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen. Se on hyvin tärkeää, koska muuten tämä yhteentoimivuus ja todella kattava digitaaliunioni ei tule olemaan mahdollinen. Eli tältäkin osin työt ovat käynnissä ja olen hyvin iloinen siitä, että että aloitteet menevät sellaiseen suuntaan, mitä parlamenttikin ajaa. Kiitoksia. Kollega Zorinjo, prego. Ja seuraan edustaja Zorinjo. E Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluaisin onnitella nuoria näistä mainioista ajatuksista. Nämä suuret ajatukset, joita Itressä on käsitelty, energiaan liittyen ja digitaaliseen maailmaan liittyen, nehän ovat kasvun ja työllisyyden moottoreita Euroopassa. Ehkäpä sitä kautta syntyy uudenlainen tekninen aalto ja tasapaino globaaleilla markkinoilla. Näitä ajatuksia tukevat Strasbourgissa kokoontuneet 6000 nuorta ja se on hieno asia. Näistä kommenteista ne voidaan lukea, että digitaalisessa maailmassa meidän täytyy tarjota teknologiat käyttöön. On olemassa lukuisia vaihtoehtoja tarjolla tähän liittyen. Lisäksi meidän täytyy valmistella myöskin ihmisiä, ei ainoastaan nuoria, vaan muitakin tähän uuteen aikakauteen. Mutta meidän täytyy samalla olla myöskin tarkkaavaisia – koska meidän täytyy varmistaa myöskin, että vanhempi väestö pystyy osallistumaan tähän toimintaan. Minä haluaisin ottaa digitaalisen demokratiaan liittyvän vaaratekijän. Sinänsä ajatus on mielenkiintoinen, mutta jos pääsyn mahdollisuudet ovat eriävät, niin se tulee johtamaan siihen, että digitaalinen demokratia tuo mukanaan kaksinkertaisen syrjäytymisen, sillä se, joka on valmistautunut hyvin ja hänellä on pääsy, niin hänellä on myöskin enemmän vaikutusvaltaa ja taloudellisia mahdollisuuksia. Eli tämä ikään kuin on suosimista ja se johtaisi toisen ryhmän aseman heikennemiseen. Tästäpä syystä onkin tärkeää tarjota pääsy, mutta myöskin ihmisiä on valmisteltava tähän uuteen aikakauteen. Mutta oikein paljon kiitoksia näistä ajatuksista. Grazie, grazie. E se non ci sono... Paljon kiitoksia. No jos muita kommentteja ei enää ole, niin haluaisin todeta Alessandralle digitaalisen demokratian liittyen seuraavaa. Toden totta, vaihtoehtoja on olemassa lukuisiakin. Mutta meidän täytyy samalla vaalia turvallisuutta. Eli annettava tae sille, että digitaalinen demokratia käytännössä toimii. Tämä on tärkeä asia ja nyt on ehdotettu, että meidän olisi tutkittava asiaa ja tarjolla olevia mahdollisuuksia. Esityslistan mukaisesti vieraamme saavat vielä puheenvuoron ja mielestäni nyt, kun me voimme keskustella kansalaisten kanssa, niin meidän tulisi myöskin hyödyntää tätä. Tämä pätee kaikkiin täällä läsnä oleviin. Eli nyt ohjelman mukaisesti meidän vieraamme saavat vielä kerran minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä Alessandra, olepa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän puheenvuoroistanne ja keskustelusta. Haluaisin viitata herra Zorinion huomioihin sitä, että digitaalinen demokratia on luonnollisesti äärimmäisen tärkeä asia ja että digitaalista kansyrjintää ei saa syntyä. Ymmärrän aiheenne, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tässä vaikutukset olisivat ihan päinvastaiset, koska me saatamme nyt havaita, että perinteisiä demokratian osallistumis keinoja. Ihmiset eivät, eh, nuoret varsinkaan eh, niinkään eh, mm, koe läheisiksi. Nuoret eivät kuulu poliittisiin puolueisiin. Heidän äänestysvilkkautensa perinteisissä vaaleissa on aika vähäistä. Ja tällainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu netissä. Ja en usko, että että jos jollakulla ei ole nettiin pääsyä, niin tietenkin eh, tämä ihminen edelleen osallistuu sitten eh, äänestämällä eh, perinteisellä tavalla. Eikä tämä mielestään, mielestäni nämä kaksi eivät sulle toisiaan pois. Se, että tarjotaan digitaalisen demokratian mahdollisuuksia, niin tämä on valtava Ähm, valtava mahdollisuus meille kaikille itse asiassa syrjinnän vähentämiseksi ja myös läpinäkyvyyden parantamiseksi niin, että yhä useampi ihminen voi osallistua päätöksentekoprosessiin helpommalla tavalla, kun perinteisesti tämä tapahtuu usein pikemminkin suljettujen ovien takana. Kiitos. Grazie Alessandra. La parola a Patrick Kennedy, prego. Kiitokset Alessandra. Seuraavana Patrick Kennedy. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Se, mitä kollega Kappel totesi, niin olen kyllä lukenut Junckerin suunnitelmasta. Tarkoituksena on investoida digitaaliseen teknologiaan – Usein kuitenkin unohdetaan se, että me istumme ikään kuin samassa veneessä. Minäkin yritän kantaa korteni kekoon teidän laillanne. Ja myöskin yritykset mielellään osallistuvat kaikin mahdollisin keinoin tähän toimintaan. Kuten täällä on jo sanottu, on olemassa lukuisia yrityksiä, jotka hyötyisivät digitaalisen teknologian kehittämisestä ja ovat valmiita investoimaan tähän, joten kaikkia varoja ei tarvitse ottaa veronmaksajien kukkarosta. Ja ymmärrän toki, että digitaalisen alan Nopeat muutokset voivat muodostaa kuilun nuorten ja ikäihmisten välille, mutta olemassa olevia teknologioita yritetään yksinkertaista, jotta kuka tahansa voisi niitä käyttää. Eli että ne olisivat yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Kiitoksia. Fase di reazione Ausiris Höpel. Kiitoksia. Nyt vielä Osiri Supel. Noin minuutti. Olepas hyvä. Thank you for the... Kiitoksia. Kiitän erityisesti itävaltalaista meppiä siitä, että hän reagoi ehdotukseeni Kun ajatellaan erityisesti nuorison perspektiiviä, niin netti, netin pääsy on täysin keskeinen osa elämää. Mm, näin on kotimaassa ja näin pitäisi olla myös ulkomailla. Ja kun Eurooppa lähentyy päivä päivältä, niin äh, kyllä kaikkia hyödyttäisi kovasti se, että ilmainen netti olisi käytettävissä myös kun ylittää rajat ja kulkee äh, kaikkialla Euroopassa. Tämä hyödyttäisi niin näitä nettipalveluntarjoajia kuin äh, kuluttajakin ja myös koko talouttamme. Kiitoksia. Eh, I nostri lavori di questo eh, particolare diciamo incontro. Hyvä, kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tapaaminen ja se on nyt päättymäisillään. Kiitokset vieraillemme, mutta lopuksi vielä kollega Klutskalle. Hän kertoo meille vielä tästä uudesta lähestymistavastamme. Kaikki alkoi Strasbourgissa ja sen jälkeen olemme tavanneet eri valiokunnissa, joten olepa hyvä. Kiitos. Arvoisat parlamentin jäsenet, aivan ensin haluan kiittää teitä siitä, niin, haluan kiittää teitä meidän kaikkien nuorten nimissä, ai eh, tapahtumaan osallistuneiden nimissä siitä, että olitte valmiit tapaamaan meitä ja keskustelemaan kanssamme. Ja haluan kiittää teitä erityisesti, jotka olitte täällä aivan alusta alkaen. Eh, uskon, että tämä tämän päivän kuuleminen on ehkä teillekin tällainen ensimmäinen askel kohti nuoria. Me todella eh, toivomme teidän Me Toivomme, että otatte ehdotuksemme huomioon. Ja useinhan eh, sanotaan, että nuoret ovat tulevaisuus, mutta nuoret ovat myös nykyisyys. Nuoret ovat täällä. He pystyvät muuttamaan todellisuutta ympärillään, haluavat käydä vuoropuhelua ja löytää yhdessä ratkaisuja Euroopan yhteisiin haasteisiin yhdessä teidän kanssanne. Joten muistakaa nuoret työssänne, tehkää tätä työtä yhdessä kanssamme Kutsukaa meitä kuulemisiin ja haluaisimme myös rohkaista teitä tekemään läheistä yhteistyötä vaikkapa Euroopan parlamentin nuorisointeryhmän kanssa, joka on suorassa yhteydessä meihinkin näissä kaikissa nuorisoasioissa Euroopan nuorisotapahtuma tietenkin oli ensimmäinen laatuaan kokosi viime toukokuussa Strasburgiin 6000 nuorta ja tarjosi valtavan hienoja mahdollisuuksia nuorten kansalaisyhteiskunnan luomiseksi. Ja todella toivomme teidän tukeanne vuoden 2016 ja 2018 kin tapahtumille ja toivomme, että myös tulette niihin osallistumaan. Kiitoksia. E di dire loro, i colleghi che stanno voltando le spalle a Kiitoksia. Arvon kollegat, voisitteko nyt istuutua? Näin me kunnioittaisimme vieraitamme. Me teemme tänään yhteistyötä. Nämä nuoret ovat tulleet tänne tekemään meidän kanssamme yhteistyötä. No niin, kiitos vielä puheenjohtaja ystävällistä teiltä. No, oikeastaan sanoin jo kaiken, mitä halusin sanoa, joten todella, todella toivon, että sitoudutte tähän työhön yhdessä myös nuorten kanssa, teette nuorten kanssa aktiivista yhteistyötä ja todella toivottavasti tapaamme useammin. Kiitos oikein paljon ja mukavaa päivänjatkoa. Mi aggiungo a questo applauso molto meritato da tutti voi per Minäkin haluan kiittää teitä omalta osaltani. Oli hienoa, että pääsitte tänne vieraksemme. Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus. Esimerkki siitä, miten nuoret voivat tehdä kanssamme yhteistyötä ja on hienoa, että nuoret myöskin haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme ja me tulemme huomioimaan kommenttinne aivan varmasti. valiokunnan puheenjohtaja tulee saamaan ehdotuksen myöskin kirjallisessa muodossa käyttöönsä. Ja voin vakuuttaa teille, että käytämme ehdotuksenne ja ne välitetään niille kollegoille, jotka tänään eivät teitä päässeet kuuntelemaan. Me huomioimme kommenttinne meidän työssämme, ne ovat innovatiivisia ajatuksia ja niistä on paljon hyötyä meille. En sano tätä ihan muodon vuoksi, vaan olen täysin vakuuttunut siitä, että nämä ovat hyödyllisiä ajatuksia. Kaikki, jotka olivat täällä teitä kuuntelemassa, niin varmaan ovat asiasta samaa mieltä. Nämä ehdotukset huomioidaan. Oikein paljon kiitoksia Tämä oli yksi vaihe tässä prosessissa. Kuten täällä sanottiin, tämä prosessi tulee jatka, jatkumaan, eli Strasbourgin tapahtuma oli vain lähtölaukaus. Toki täytyy muistaa, että nyt kun äänestykset ovat alkamassa, niin täällä on hiukan enemmän hälinää. Tänne tuli äänestyksen takia paljon kollegoita ja joutuvat äänestyksen takia keskustelemaan toistensa kanssa, mutta täällä tullaan äänestämään myöskin ilmastoon liittyvistä kysymyksistä, jotka askorruttavat myöskin teitä. Me tulemme myöskin äänestämään kollega Tajanin mietinnöstä. Ja tämän äänestyksen takia täällä tätä hälinää pääsi syntymään, pyydän anteeksi. Mutta kuten sanottu, Tämä johtuu siitä, että meillä on melkoinen äänestys nyt tulossa. Oli miten oli, me tulemme tekemään kaikkemme, jotta teidän ajatuksenne voidaan huomioida. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our... our... No niin, hyvät naiset ja herrat, uh, nyt aloitamme äänestyksen. Toimitetaanpa nyt ensin tällainen koeäänestys. Joten kortit koneisiin. Minun omani on tyhjänä, mutta teidän tulisi nyt laittaa kortit koneisiin. Ja me äänestämme. Kysymykseni on, pidättekö ITRE-valiokunnasta? Äänestäkää puolesta, vastaan tai tyhjää. Äänestys on käynnissä. Too many. Jaha, ja nyt täällä on sitten liikaa ääniä. Joten parhaat ystävät. Ja Michal voit ainakin poistua. Well, uh, four to... Neljä ääntä liikaa. Uh, three to... No edelleen kolme.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 53, 6 against, 4 abstentions. Well, quite a good result. 53 oli puolesta, 4 vastaan ja 6 tyhjä. Aika hyvä tulos. Seuraava kysymys olisi, että pidättekö EU-sta? Sitten varmaan äänestystulos olisikin jo toisenlainen. Valmistautukaapa tähän seuraavaan äänestykseen, se ei ole niin kovin helppoa. Aloitetaan. As you know, very important report. Uh, Antonio Tajani. Antonio Tajanin äh, mietintö markkinoiden vakauden takaavan reservin perustaminen ja toiminta unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamiseksi unionissa ja direktiivin muuttaminen. Aloitetaan. Tarkistus 16. Nyt äh, vaihdan kieltä äh, puolan kielelle. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 1a puolesta vastaan. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Täällä on EPPllä yksi liikaa. No niin, nyt määrä on oikea. Äänestys päättyy. Kolmekymmentä puolesta, 32 vastaan, kolme tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 1B, CA1B puolesta vastaan. Tämäkin täytyy katsoa koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Ja EPP on täällä jälleen yksi liikaa. Yksi ääni liikaa, joten pyydän teitä poistamaan kortin. Hyvä, äänestys päättyy. 32 puolesta, 31 vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 67 raukeaa, joten seuraavaksi kompromissi 2b puolesta vastaan hylätty. Sitten 2a puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 2a. Äänestys on alkanut. Kaksi A. Ja jälleen EPPllä yksi kortti liikaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 104 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta Aha, 62, tarkistetaan vielä koneellisesti. 62, koneäänestys. Ja EPP, teillä on edelleen yksi jäsen liikaa äänestämässä. Äänestys päättyy. Hylätty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 60. Ja 110 vielä koneäänestys. Tarkistetaan tuo äskeinen. Äänestys on alkanut. EPPllä ylimääräinen ääni. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 95 puolesta. Jaha, 60. Pyydettiin vielä tarkistusta Näin tehdään. Äänestys on alkanut. Tarkistus 60. EPP Pyytäisin poistamaan yhden kortin. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hylätty. Sitten tarkistus 95. Oliko siellä työjärjestyspuheenvuoro? Te siis vastustatte suullista tarkistusta. Tällaista ei voi nyt esittää ja näin ollen 95 ilman suullista tarkistusta. Puolesta. Vastaan. tyhjä. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys on alkanut. EPP. Jälleen yksi ääni liikaa, tyypillistä. No niin, kaikki kunnossa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3a puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti jälleen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 3b. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Olen pahoillani. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 3C. 3C. Puolesta. Vastaan. Olen pahoillani, tarkistetaan jälleen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 82 Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 1C puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty sanoisin. Seuraavaksi tarkistus 91 ja 92, jotka ovat identtiset puolesta. Vastaan. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 94. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tällä kertaa tarkistus 112 Edellinen oli vedetty pois, joten 112 puolesta. Vastaan. Hylätty. 97 puolesta. Vastaan. Hylätty. 83 84 sanoi puheenjohtaja puolesta. Vastaan. Hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Hylätty. 107 puolesta. Vastaan Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Päättynyt. No niin, hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Pyytäisin nostamaan käsiä sieltä selkeästi ja näkyvästi. 108 on identtinen. 11 tarkistus 11, 12 yhdessä puolesta vastaan. Hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 109 puolesta. vasta Tyhjää hylätty. 113 puolesta. vasta Tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta. vasta Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi 126 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. EPPllä jälleen ylimääräinen ääni siellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 130 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi tarkistus 6b puolesta 6 B. B. B niin kuin Busek. 6 B. Vastaan. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava tarkistus on numero 24 puolesta. 24 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Well, should we check? Halusitteko tuon 24 vielä Äänestettävä koneellisesti tehdään niin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 hyväksyttiin. Enkö minä sanonutkin, että se hyväksyttiin? Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. tyhjä, Hylätty. Kone tarkistus on alkanut. kompromissi kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta. Vastaan ja hylätty. Tarkistus kolme ja tähän suullinen tarkistus esittelijältä. Herra Tajani, olkaa hyvä. Se presidente, per quanto riguarda l'emendamento orale, come concordato... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee suulliseen tarkistukseen, niin kuten jo sovittiin, niin no voin odottaa vielä hetken. Niin, mitä suullisen tarkistuksen tulee, niin varjoesittelijän kanssa on päätetty seuraavaa. Viittaus 10 b poistetaan. Kyse on tästä siirtymäkauden tekijästä. Äänestämme näin suullisesti muutettuna. Tarkistus kolme. Esittelen ehdottomalla tavalla puolesta. Ja vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan hylätty. 45 hylättiin. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa 49 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kannattipa tarkistaa. Ja nyt tarkistus 48 ja 6, molemmat raukeavat, tai 6 on vedetty pois. Joten näin, vuorossa on jo loppuäänestys. Olkaa hyvä, rouva. Thank you, Mr. Please, could we... Kiitokset, Rabusek. Voitaisinko istunto keskeyttää kahdeksi minuutiksi? Before the final vote, Siis kahden minuutin tauko ennen loppuäänestystä, jotta voin keskustella ryhmän edustajien kanssa. You're I think you have to say we lost absolutely everything, even those who didn't 2017. As a group, we lost absolutely everything, so please, we have to vote against Right. Uh, dear friends, ladies and... Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, äh, nyt kun ähm, pyysin teitä pysymään paikoillanne. Itse olen kuitenkin ensimmäinen, joka poistuin paikaltani, joten äh, äh, ymmärrän, että nyt oli todella tarpeen käydä keskusteluja tässä äärimmäisen tärkeässä äänestyksessä ennen loppuäänestystä. ITRE-valiokunnan pääasiallinen neuvonantaja kesken äänestyksen totesi minulle, että olisi parempi, jos en sekoittaisi Puolaa ja Englantia, vaan puhuisin yksinomaan Englantia. Hän varmasti äm, on täysin oikeassa. Se, etten voi käyttää omaa äidinkieltäni on mielestäni ongelma. Rova Peres. Herra puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajalla teillä on toki oikeus käyttää puolan kieltä, mutta ymmärrän toki neuvonantajan suosituksen. Mutta jos haluatte puhua puolaa, niin se on aina teidän oikeutenne. Välttämättä ei kannata eri kieliä käyttää sekaisin. Herra puheenjohtaja, jos äänestystulos tarkistetaan, niin ehkäpä teidän pitäisi tarki, tarkistaa vielä tarkentaen, että mistä on kyse. Eli meidän täytyy todellakin tietää, missä mennään. En valita ollenkaan, en tässä valita ollenkaan. Kaikki on äh, hyvin ja hyvinhän tämä meni. Nyt on todellakin vielä loppuäänestys ja toimitetaan koneellisesti. Eli nyt äänestämme koko ehdotuksesta näin muutettu muutettuna herra Tajanin mietinnöstä. Koneäänestys on alkanut. EPPllä jälleen yksi ääni liikaa. Hienoa, hienoa. No niin, nyt numerot ovat kunnossa, joten äänestys voi päättyä. Rejected. It's okay. Okay maybe we don't give it up. 28 in Well, history. Historiallinen äänestys todella. Näette, että tämä on hyvin merkittävä tulos. Tämä äänestystulos on hyvin merkittävä. Paitsi loppu äänestys, myös nämä muut äh, äänestykset olivat tärkeitä. Tämä oli hyvin, hyvin tärkeä äänestys. Yksi kaikkein tärkeimpiä neuvoja tähän pakettiin liittyen juuri ITRE-valiokunnalta. Kaikki kompromissitarkistukset, niiden lopputulokset ovat tässä hyvin tärkeitä, niiden äänestystulokset. Ja nyt jos haluatte niin otetaan tässä sitten keskustelua vielä. No niin, Arvoisa Busek, kollega Tajanilla ei ole mandaattia. Näin ei voida toimia. Lausunto hylättiin. Ja kyllä hylättiin, niin olette aivan oikeassa. Keskustellaan aiheesta jatkossa. Tämä on äärimmäisen tärkeää on tärkeää ottaa huomioon lopputulos. Kyllä se hylättiin. Olette aivan oikeassa. Totta se on. Shall we go to the next? Siirrytäänkö eteenpäin esityslistalla? Hyvä. Gentlemen, uh, may I ask you for... Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin, eh, pidetään viiden minuutin tauko, mutta jos eh, joku haluaa poistua kokouksesta, niin poistukaa sitten todellakin salista. Voi hyvä tavaton sentään. Dear colleagues. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaanpa seuraavan esityslistan kohdan käsittely. Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä poistumaan tästä suuresta salista, jos ette aio osallistua seuraavaan keskusteluun tai jäädä sitä seuraamaan. Alderyhmän kollegat, hyvät Alderyhmän kollegat, saanko pyytää? Nyt pyytäisin, että poistuisitte. Uh. Next voting will be... Seuraava äänestys toimitetaan ensi kuussa, joten silloin ilmapiiri ja tunnelma lienee aivan yhtä kuuma kuin nytkin. Mutta nyt siirrymme todella esityslistalla eteenpäin. Ja kyseessä on esityslistan kohta 13. Esityslistan kohta 13. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Latvian taloudesta vastaavan ministerin Dana Raisnietse Ozolan vierailu. Hän on vastaassa te- vastuussa teollisuudesta, energiasta ja kilpailukyvystä maansa hallituksessa. Tervetuloa, arvoisa rouva ministeri. Nyt haluaisin pyytää teiltä anteeksi sitä, että tämä ilmapiiri oli täällä hieman levoton ja että olemme hiukan aikataulusta myöhässäkin. Pyytäisin teitä nyt esittelemään meille Latvian puheenjohtajakauden painopistealueet teollisuuden, energian ja kilpailukyvyn alalla. Meillä on noin tunti aikaa tätä keskustelua varten joten äh, nyt voitte ensin äh, puhua kymmenisen minuuttia. Olkaa hyvä, arvoisa ministeri. Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, ymmärrän toki, että teillä oli tärkeä äänestys tuossa juuri äsken ja tunteet ovat pinnassa, mutta minulla on erittäin suuri ilo olla täällä teidän vieraananne ja esitellä teille Latvian puheenjohtajuuskauden ohjelman – energian, kilpailukyvyn ja teollisuuspolitiikan alalla. Puheenjohtajahan jo viittasi näihin aloihin. Me ymmärrämme toki, että maailma muuttuu hyvin dramaattisesti ja hyvin nopeasti ja dynaamisesti kaikilla ihmiselämän aloilla. Ja se vaikuttaa huomattavassa määrin kansalaisten tulevaisuuteen, heidän hyvinvointiinsa, turvallisuuteen ja ylipäätään Euroopan unionin kilpailukykyyn. Tästäpä syystä Euroopan unionin täytyy toimia yhtenäisesti sekä poliittisesti että käytännön tasolla. Ja minä mielelläni kannan korteni kekoon tässä edistämällä Euroopan unionin agendaa omalla vastuualueellani Latvian puheenjohtajuuskauden aikana. Arvoisat parlamentin jäsenet, saanen aloittaa energiapolitiikasta. Puheenjohtajavaltio Latvian Tarkoituksena on varmistaa Euroopan unionin vastustuskyky. Kyse on laaja-alaisesta ja huomattavasta hankkeesta, mutta se on erittäin tärkeä kestävän ja käytännönläheisen Euroopan unionin energiapolitiikan varmistamiseksi. Odottaen tulevia syvällisiä keskusteluja itse konseptista, niin Euroopan unionin tulisi panostaa tiettyihin asioihin. Ensinnäkin Yhdistettyjen ja hyvin toimivien sisäisten energiamarkkinoiden toteuttaminen, se luo ikään kuin perustan unionille. Sitten energiahallinto, joka lähtee alueellisen tason yhteistyöstä liikkeelle. Kolmantena omavaraisuus ja toimintakyvyn varmistaminen jakelun mahdollisesti keskeytyessä esimerkiksi omia varoja ja uusiutuvia energialähteitä käyttäen ja vahvistamalla vastavuorosta solidaarisuutta monipuolistamalla jakelureittejä ja hillitsemällä kysyntäämme. Ja lopuksi meidän täytyy saada aikaiseksi hyvin koordinoitu energiadiplomatia. Ja tähän me haluamme ottaa mukaan kaikki energia-alan sidosryhmät ja johtavat tahot. Ihan muutaman viikon päästä 6. helmikuuta järjestetään keskeinen konferenssi energiaunioniin liittyen. Riikassa siellä neljäs, yli 400 ammatti-ihmistä tulee keskustelemaan näistä kysymyksistä. Tarkoituksena on keskustella oikeassa kokoonpanossa näistä energiaunioniin liittyvistä kysymyksistä kohtuuhintaisen, turvallisen ja kestävän energian tarjoamiseksi kansalaisille, ja jotta voidaan aloittaa niin sanottu riikaprosessi Euroopan unionin, energiaunionin perustamiseksi. Mielenkiinnolla jään odottamaan Riikassa käytäviä keskusteluja. Toivottavasti mahdollisimman monet pääsevät sinne mukaan. Olisi hienoa, jos olisitte meidän vieraanamme. Useampaan otteeseen on todettu, että energiaunioni konseptina ei saisi toistaa sitä, mitä jo paraikaa tehdään. Unionin pitäisi päästä energiapolitiikan saralla eteenpäin. Täytäntöönpanoon liittyvä toimintasuunnitelma pitäisi olla kattava, jotta energi- riikan prosessi todellakin kantaisi tai vaikuttaisi positiivisesti energiasektoriin. Yksi keskeinen asia tulevaisuutta silmällä pitäen on solidaarisuuden ja vastavuoroisen luottamuksen vahvistaminen, varsinkin silloin, jos jakelu keskeytyy jossain vaiheessa. Tästäpä syystä me aiomme keskustella infrastruktuurista varmistaaksemme, että Euroopan unionin energiamarkkinat toimivat laaja-alaisesti. Me tiedämme, että energiavirrat eivät tunne rajoja, niin me tarvitsemme hyvin koordinoidun energiadiplomatian, jolla voidaan vaikuttaa kulutustottumuksiin ja muihin. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta meillä on unionin puolelta hyvin koordinoitu ja johdonmukainen kanta puhuttaessa tulevaa Pariisin COP15 kokousta silmällä pitäen. Monimuotoisemmat jakelureitit, uusiutuvien energialähteiden laajempi käyttö ja sitten kysyntämme hillitseminen vaikuttavat keskeisessä määrin myöskin tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen, luovat pohja myöskin kilpailukykyiselle ja riippumattomalle energiaunionille. Me keskitymme toimissamme myöskin hallintoon, kuten jo totesin aikaisemmin. Me ehdotamme, että me lähdemme liikkeelle alueellisesta yhteistyöstä Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitätä suunnitelmaa voittaisiin pitää hyvänä esimerkkinä muiden alueiden vastaaville hankkeille. Tämän verran energiaunionista. Mitä tulee unionin riippuvuuteen ulkoisesta energiatuonnista, niin energi- puheenjohtajavaltio on tyytyväinen siihen, että energiavarmuusstrategia käsitellään säännönmukaisesti hallitusten ja valtioiden puheenjohtajien kokouksessa. Tämä on erittäin tärkeä asia, sitä pitää pitää jatkuvasti tapetilla. Tämä on erittäin olennaista juuri viimeaikaisten konfliktien, kuten Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktien valoissa. Tästäpä syystä olisikin hienoa, että Euroopan unioni voisi osallistua tähän toimintaan myöskin valiokunta-aloitteeseen mietintönsä kautta. Tiedän, että te olette eilen käyneet mielenkiintoisia keskusteluja, arvokkaita keskusteluja tähän liittyen. Ja me todellakin toivomme, että puheenjohtuskaudemme aikana strat- energiaa turvallisuuteen liittyen ja siihen liittyvän strategian osalta päästään eteenpäin. Näitä asioita tietenkin käsitellään energia-asioita käsittelevässä neuvostossa maaliskuussa ja huippukokouksessa kesäkuussa ja tarkoituksena on valmistella päätelmiä tehtävään työhön. Arvoisat edustajat, nyt haluaisin puhua teollisuudesta. Meillähän kaikilla on yhteinen tavoite, eli lisätä kasvua, luoda tuopaikkoja ja vahvistaa kilpailukykyä. Keskeisimmällä sijalla on teollistaminen ja teollisuuden kilpailukyky. Me tulemme keskittymään digitaalisiin sisämarkkinoihin, digitalisoitumiseen teollisuuden alalla ja myöskin rahoituksen saatavuuteen sekä Äh, teollisen valtavirtaistamisen täytäntöönpanoon. Me uskomme siihen, että teollisuuden digitaalistumisen strategian puitteissa meidän tulee keskittyä digitaalisiin taitoihin ja digitaalisten välineiden käytön lisäämiseen ja sitä kautta parempaan sääntelyyn. Lisäksi me tarvitsemme myöskin poliittista ja teollista johtajuutta, jotta teollisuuden ala uudistuisi. Meidän täytyy proaktiivisemmin toimia, teollis, jotta voimme pysyä teollisuuden ajan hermoilla ja välttää aivovuodon. Digitaalistrategia on nyt ajankohtainen ja tästäpä syystä puheenjohtajavaltion Latvia haluaisikin päästä tämän asian tiimoilta konkreettisiin tuloksiin. Ja haluaisin kertoa teille erinäisistä tapahtumista, jotka järjestetään puheenjohtajaskautemme aikana. Tarkoituksena on tätä kautta kehittää teollisuuspolitiikkaa Ensinnäkin mainitsisin poliittisen keskustelun digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta toinen maaliskuuta järjestettävässä kilpailukykyneuvostossa. Ja tämän keskustelun tuloksien pitäisi vaikuttaa digitaalisen ympäristön mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Me haluamme korostaa erityisesti Euroopan teollisuuden digitaalistumista ja digitaalista ö, yrittäjyyttä. Tätä tullaan käsittelemään 26. ja 27. päivä maaliskuuta Riikassa järjestettävässä kilpailukyky asioita käsittelevässä mini, epävirallisessa ministerineuvostossa. Siellä keskustellaan siitä, mitä konkreettisia toimia voitaisiin käyttää, jotta teollisuuden kilpailukyky paranisi. Mitä tulee kilpailukykyneuvoston epäviralliseen kokoukseen, niin me tulemme tietenkin huomioimaan nämä tulokset ja 28. toukokuuta järjestetään myöskin politiikka, kes, poliittisen keskustelun tämän kilpailukykyneuvoston yhteydessä. Ja ehkäpä neuvostossa hyväksytään sitten myöskin ö, päätelmät aiheeseen liittyen. Ja mitä tulee sitten rahoituksen saatavuuteen, sehän on yritysten näkökulmasta katsottuna ollut melkoinen haaste. Vähäiset resurssit ovat tämänhetkinen ongelma ja tästäpä syystä yritykset ovat alttiina vaihteleville luottomarkkinatilanteille. Me olemme panneet merkille tämän asian kiireellisyyden ja tästäpä syystä tarkoituksena on Riikassa kesäkuun puolessa välissä innovatiivisen yrityksen teemaviikon aikana käsitellä asiaa. Tarkoituksena on myöskin keskustella olemassa olevien ja uusien rahoitusvälineiden ja tukitoimenpiteiden käytöstä. Me tiedämme, että tilastotiedot osoittavat, että yritykset käyttävät edelleenkin pääasiallisesti pankkia rahoituslähteenä. Yli 60 prosenttia yrityksistä tekee näin, mutta meidän täytyy tehdä kaikkemme uusien rahoitusvälineiden löytämiseksi. Ja oikeastaan tämä riittääkin omalta osaltani. Toteaisin, että puheenjohtuskauden aikana tietenkin me sitoudumme avoimuuden ja tehokkuuden ja avoimuuden periaatteisiin ja nyt mielelläni vastaan mahdollisesti esille tuleviin kysymyksiin. Kiitoksia esityksestä. Se oli erittäin kattava ja kiinnostava. Eh, koordinaattorit Christian Skarins EPP ensin. Kiitoksia. Puhun eh, Latviaa, joten eh, ehkäpä haluatte laittaa kuulokkeet päähän. Olisipa kummaa puhua omalle ministerille vieralla kielellä. Joten kun ajatellaan tätä Latvian puheenjohtajakauden tavoitepakettia energia- ja teollisuusalalla, niin haluaisin äh, kysyttää, kysyä teiltä pikemminkin tästä energia-alasta. Varmasti teille esitetään koko joukko teollisuuteenkin liittyviä kysymyksiä. Kun katsotaan Eurooppaa yleisesti, niin äh, tietenkin tiedämme, että olemme energian tuonnista riippuvaisia 53 prosenttia prosenttia tulee muualta ja tämä määrä on kasvamaan päin. Ja Venäjä on kaikkein suurin energian tuoja. Olemme riippuvaisia Venäjästä erityisesti itäisessä Euroopassa. Mutta yleisesti ottaen voidaan todeta, että koko Eurooppa on riippuvainen öljystä ja kaasusta. Nämä tuojamaat, kuten nyt Venäjä, ovat myös sisäisesti hyvin epävakaassa tilanteessa ja myös nyt ulkoisesti, kun ajatellaan Ukrainan sotaa. Kysyisinkin seuraavaa. Miten Euroopan tulisi reagoida ja vastata pitkällä aikavälillä tilanteen parantamiseksi niin, että me maan osana emme olisi näin riippuvaisia yhdestä energiantuojamaasta, joka, no ei nyt ole epädemokraattinen, mutta erittäin epävakaa ja myös ulkopuolelle aggressiivinen. Kiitoksia ja seuraavaksi SD-ryhmän Äh, koordinaattori äh, äh, Katrin van Bremt. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa ministeri Itre-valiokuntaan. Minä haluaisin kysyä teiltä energiasta minäkin, koska se on kyllä yksi kaikkein tärkeimpiä asioita tällä hetkellä, niin kuin aivan oikein itsekin totesitte. Lähikuukausien tärkeä asia ja energiaunioniahan tässä odotellaan ehdotusta jo helmikuun lopulle. Ja nyt on aika erilaisia käsityksiä siitä, mitä energiaunioni oikeastaan on tai olisi. Jotkut ovat minimalistisia ja katsovat, että tässä tulisi ää, pyrkiä parantamaan omavaraisuutta, vähentämään riippuvuutta muusta maailmasta energian suhteen. Sitten on myös hyvin laaja käsitys, ja tämä on minun poliittisen ryhmäni käsitys, että energiaunionia tulisi itse asiassa käyttää eri asioista eri asioiden hoitamiseksi. Tietenkin se, että tarvitaan kaasua ja öljyä muualta maailmasta, tekee meistä haavoittuvaisen geo- poliittisista syistä ja maantieteellisistä syistä, mutta sitten on myös energiaköyhyys. On totta, että monet kansalaisemme kohtaavat ongelmia ihan energialaskujensa suhteen. Heillä ei ole varaa maksaa laskujaan, joten se, että saataisiin kestävää energiaa, mutta myös energiaa, joka olisi sen hintaista, että ihmisillä on varaa siihen, on aivan yhtä tärkeää, että energia on kestävää kuin että se on myös edullista, että kuluttajilla on siihen varaa. Ja viimeinen seikka, niin olen hiukan pettynyt siihen, että te tähän viitannut ollenkaan, nimittäin ilmastonmuutoksen torjuminen tässä nyt matkalla Pariisiin. Näistä asioista on kaikista itse asiassa huolehdittava yhtenä pakettina. Ei se mahdotonta ole. On ehdottoman mahdollista nämä vaikeat asiat käsitellä yhdessä. Ja energiaunionin selkärankana tulisi olla energiatehokkuuden, koska niin kuin kaikki tiedämme, se energia, mitä emme käytä, on kaikkein puhtainta ja kaikkein halvinta. Ja sitten toinen tosiasia, tarvitaan lisää uusiutuvia ja pitkällä aikavälillä meidän tulisi päästä sataprosenttiseen prosenttiseen uusiutuvien energialähteiden käyttöön Euroopassa. Mm, mm, korostan siis tätä pitkällä aikavälillä vielä. Minulla olisi aika tärkeä viesti sen suhteen, että energiaunionissa unionissa Euroopan parlamentin rooli on paitsi antaa lausuntonsa myös olla hyvin aktiivinen Tämä on tärkeää lainsäädäntötyötä. Emme mitenkään hyväksy sitä, että energiaunionia käytetään toimivallan viemiseksi Euroopan parlamentilta ja hoitamalla asioita kahdenvälisesti tai hallitusten välisesti. Sitten vielä konkreettinen kysymys. Teidän puheenjohtajakautta tavoitteenne suhteen? Mikä ovat pääasiallisia lainsäädäntöehdotuksia, joita voimme odottaa, paitsi siis energiaunioni, mutta mm, asioita energiaunionin sisällä, eli esimerkiksi energia- ja ilmastopaketti 2030? Kiitoksia. Kiitoksia. Erittäin kiinnostava puheenvuoro, mutta pyytäisin, että muut puhuisivat hieman lyhy, lyhyemmin, koska ei tässä kovasti ole aikaa. Seuraavaksi Claude Turmes, olkaa hyvä. Not so easy to be short niin monimutkikas aiheala on kyseessä, joten aika vaikea esittää ajatukset lyhyesti. Arvoisa ministeri, hienoa, että pääsitte tänne paikalle. Mitä tulee energiaunioniin, niin energiaunioni ei toimi ilman Euroopan parlamenttia. Te ja komissio olette saaneet monen parlamentaarikon kirjelmän tähän liittyen. Voitteko vahvistaa sen, että te ette ole brittien kanssa samaa mieltä, että parlamentti sivutettaisiin energiaunionia toteutettaessa. Mehän tapasimme jo aikaisemmin konferenssin yhteydessä ja siellä sanottiin, että uusiutuvien energialähteiden käyttö on se, joka on vähiten riskialtis vaihtoehto. Konferenssissa sanottiin, että tähän tulee panostaa juuri kun puhutaan energiaturvallisuudesta. Mitä tulee sitten alueelliseen yhteistyöhön, niin mielestäni se on ainoa mahdollisuus, jos pyritään välttämään päällekkäiseltä energiapolitiikan käytöltä. Minun mielestäni BMIP, eli tämä Itämeren hanke, on menestystarina, vaikka muun muassa nestekaasun osalta tämä oli hankala hanke, mutta kun huomioidaan viime vuosien katastrofaaliset välikohtaukset, niin me tarvitsemme uudenlaisen lähestymistavan. Kyse ei ole vain ainoastaan kaasunkuljetuksesta, vaan myöskin energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että kollega Sefkovic oli Moskovassa viime viikolla ja minusta tuntuu, että Venäjän hallitus on oikeastaan nöyryttänyt komission varapuheenjohtajan. Julkisesti on kumottu kaikki nämä parlamentin esitykset, vaikka Sefcovic yritti todellakin päästä venäläisten viranomaisten kanssa yhteisymmärrykseen ja vuoropuheluun. Mielestäni tällaista menettelyä ei voida toimielinten puolelta hyväksyä, joten miten suhtaudutte tämän tyyppiseen epäkohteliaaseen ja epärakentavan lähestymistapaan. Kun puhutaan energiaunionista, niin silloin täytyy muistaa, että Venäjä ei ole enää mikään luotettava kumppani. Eli meidän tulee kaikkiin ylipäätään tukea Keski- ja Itä-Euroopan toimijoita ja kertoa, että muun maassa eristämistoimilla on keskeinen sija. Jos tähän ei paneuduta, niin silloin Venäjä voi toimia ikään kuin kiristään roolissa. Meidän tulisi mahdollisimman nopeasti vaikuttaa tähän tilanteeseen, mutta nyt kysyisin teiltä, että miten tämä teidän mielestänne voisi onnistua. Kiitoksia. Neokris. Kiitoksia Claude. Seuraavaksi Neoklis Selikiotis Kuoryhmä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Taidanpa nyt vaihtaa hiukan aihetta. Eh, meillä varmasti lähiaikoina tulee olemaan kylliksi aikaa keskustella energiaunionista. Mutta tosiaan arvoisa ministeri, tervetuloa valiokuntaamme Latvian puheenjohtajakauden painopistealueesta. Nostitte esiin myös PK-yritysten rahoituksen ja rahoitustilanteen parantamisen ja totesitte, että Kosme ja Horisontti 2020 ohjelmat on saatava toimimaan niin, että on että PK-yritysten on helpompi saada rahoitusta ja e, Totesitte myös, että järjestätte tilaisuuksia, jotka liittyvät myös e, olemassa olevien rahoitusvälineiden käyttöön ja Horisontti 2020 hankkeeseen. Kyllä, me pidämme tätä kaikkea oikein, oikein hyvänä, mutta ei tämä riitä kuitenkaan. Myös muihin toimiin puheenjohtajavaltio haluaisi ryhtyä pk-yritysten tukemiseksi, jotta nämä pääsisivät ahdingosta, mutta toteaisin ja muistuttaisin teitä siitä, että 98 prosenttia yrityksistä EU:ssa on pk-yrityksiä ja näistä vielä 92 on aivan pieniä yrityksiä. Me kaikki tiedämme, mikä taloustilanne Euroopassa on. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on tuettava, koska ne kuitenkin työpaikkoja luovat. Ja on hyvin, hyvin tärkeää, että myös kaikkein pienimmät mikroyritykset saavat rahoitusta myös Euroopan unionin ohjelmien tuella. Olisi äärimmäisen tärkeää, että tuemme pk-yrityksiä, mutta myös kaikkein pienimpiä mikroyrityksiä, jotta talous saisi tarvitsemansa tuen ja jotta työpaikkoja saataisiin säilymään. Kun olette puheenjohtajakauttanne valmistelleet, niin onko myös PK-yritykset otettu entistä paremmin huomioon? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Kappel, olkaa hyvä. Danke, Frau Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, mitä tulee tähän energiakysymykseen, niin totesitte, minkälaiset näkemykset teillä on energiaunioniin liittyen, miten te priorisoitte tätä ja sanoitte, että energiahallinto sekä jakelun turvallisuus ovat teille erittäin tärkeä asia. Olen tarkastanut asian ja Latviassa tähän pyritään siten, että uusiutuvia halutaan lisätä 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Eli kaksi kertaa enemmän kuin unionissa keskimäärin. Mitä tulee sitten tähän alueelliseen hallintoon, eli tämä Itämeren yhteenliittymäohjelma ohjelma on varmaankin mainio ehdotus. Kysyisin, että miten te aiotte saada tähän lihaa luiden ympärille. Tämä on hankala tilanne, jossa olette. Teillä on Suomesta yhteyksiä ja tulevaisuudessa energiahinnat tulevat laskemaan Baltian tason alapuolelle. Teillä on sitten vielä nämä kaksi ydinvoimalaa, Rosatom ja Kaliningrad. Joten kysyisin sisältöön liittyen, että mikä on tämä Itämeren suunnitelman muoto ja sitten tämä ydinvoimalla kysymys, onko se vielä tapetilla vaiko ei. Sitten toinen kysymys, miten aiotte rahoittaa kaikki nämä hankkeet? eli tämän yhteenliittymän varmistamiseksi. Te tarvitsette paljon rahaa, tiedän, että te tehokkaasti panette kohesiohankkeita täytäntöön. Panostatteko siihen taas uudemman kerran vai onko teillä jonkinlaisia hankkeita tai suunnitelmia sen suhteen, että Junckerin varaamasta budjetista otetaan varoja tällaisten yhteenliittymien rahoittamiseksi? Kiitokset. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä herra Jaskiewicz, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin toivottaa Latvialle puheenjohtajakaudella menestystä. Toivon, että tästä tulee menestyksekäs puheenjohtajakausi. Ja ministerihan totesi, että energiapolitiikka ja sen puitteissa energiaunioni ovat nyt asioiden keskiössä. Ja kysyisinkin teidän maanne kannoista hieman lisää, mitä tulee paikallisiin energianlähteisiin, paikallisten energianlähteiden käyttöön, esimerkiksi ei-konventionaaliset energianlähteet, joita saadaan paikallisesti esimerkiksi lyhiekka sekä myös hiili. Tämä voisi parantaa myös energian saannin turvallisuutta, huoltovarmuutta, ottaen huomioon tilanne esimerkiksi Venäjällä ja Ukrainassa. Tällä hetkellä mehän nämä energiatuontimme suhteen olemme hyvin riippuvaisia Venäjästä ja Gazpromista. Katson, että mitään lähteitä ei tulisi hylätä ähm, energiaa etsittäessä. Tässä vaiheessa vielä kaikkia energialähteitä tarvitaan. Ja äh, Euroopan parlamentti ja sen valiokunnat äh, ovat jääneet äh, hiukan sivuraiteelle, kun on puhuttu esimerkiksi hiilen käyttämisestä energianlähteenä hiilestä luopumisella on todella, todella kovia vaikutuksia esimerkiksi Puolan ja Latvian kaltaisten maiden eh, energiahuoltoon eh, ja eh, työpaikkoja menetetään valtava määrä ja BKT saattaa romahtaa jopa 10 prosenttia. Eli Venäjän naapurimaiden täytyy etsiä vaihtoehtoja ja haluaisin kuulla, rouva ministeri, teidän kantanne. Kiitoksia. No. Uh, Meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä salista, joten ehkäpä kuulemme ensin loputkin kysymykset ja te vastaatte sitten kaikkiin kysymyksiin ja huomioihin yhdessä puheenvuorossa. Sopiiko tämä teille? Hyvä. Eli täällä on vielä pari pyyntöä lisää. Olkaa hyvä, herra Surinio. Yes, please, of course. Juu, kyllä, kyllä, teitä minä tarkoitin, herra Surinio, ehdottomasti. Uh, I, I will speak in Portuguese. Uh... Niin, käytän portugalia nyt. Herra ministeri, en primeiro lugar, queria eh, referir o seguinte. Alkuun haluaisin todeta seuraavaa. Arvoisa ministeri, viittasitte näihin yhteenliittymän kysymyksiin. Sanoitte, että energian varmuus Euroopassa voidaan varmistaa vain yhteenliittymien kautta. Se on ehto myöskin eurooppalaisten energiasisämarkkinoiden luomiselle. Saan kuitenkin viitata yhteen asiaan. Yksi keskeinen seikka tärkeänä voidaan pitää Iberian niemimaata. Tarkoituksena on ensi kuussa järjestää Portugalin, Espanjan ja Ranskan järjestämä huippukokous. Tuon huippukokouksen aikana tarkoituksena on päästä ulos tästä vallitsevasta umpikuja tilanteesta. Ja silloin puheenjohtajavaltiolle tarjoutuu oiva mahdollisuus päästä eteenpäin etsittäessä ratkaisua olemassa olevaan ongelmaan, eli Iberian niemimaan linkittäminen Eurooppaan ja myöskin Afrikkaan Marokon kautta. Eli tässä kaksi energiaratkaisun aspektia. Energia- ja liikennealan ihmisille kerroin jo tämän. Minulla on suuria odotuksia sen suhteen, mitä Latvian puheenjohtoskauden aikana tehdään. Toivottavasti ei puhuta vain teknisistä asioista, vaan myöskin teollisuuden muuttamisesta ja pääsystä energiaverkkoon. Me tarvitsemme energiatehokkaamman ja kilpailukykyisemmän teollisuuden. Jos olisitte olleet täällä jo puolisen tuntia sitten, niin olisitte heti nähneet, miten tärkeästä asiasta tämä meidän näkökulmasta me katsottuna on. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Huomioita? Ei muita. Joten nyt, arvoisa ministeri, jos voisitte vastata näihin esitettyihin kysymyksiin ja esittää loppuhuomionne. Olkaa hyvä. With a short... Ehkäpä vastaan ensin lyhyesti latvian kielellä eh, herra eh, Karinssille, eh, joka on maan mieheni. Joten arvoissa herra Karins, aivan oikein korostitte sitä, että 53 prosenttia energiastamme 400 miljardia euroa vuodessa tällä summalla tuodaan lähinnä Venäjältä energiaa ja tilanne on varsin vaikea. Tämän joku muukin puhujista esitti huomiona. Kyllä nyt aika on kypsä Euroopan energiaunionin täytäntöönpanolle ja kaikkien jäsenvaltioiden tulisi tehdä myös itselleen hyvin selväksi, eh, mihin pyrkivät. Tietenkin energiaunionista on erilaisia käsityksiä, mutta kaikkein tärkeintä tässä on sisämarkkinoidemme vahvistaminen niin, että itse voimme varsinkin näin kriisin aikoina vahvistaa yhteistyötämme. Ja tässä puhutaan energiayhteyksistä niin, että Eurooppaan ei pääse syntymään energiasaarekkeita. Ja tietenkin on myös ymmärrettävä, että solidaarisuus on tärkeää sekin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niin teknisellä kuin poliittisellakin tasolla. Energian yhteydessä puhutaan myös yhteisestä energiadiplomatiasta. Jos Eurooppa puhuisi yhdellä äänellä, niin Eurooppa vahvistuisi, kun se puhuu yhtenä rintamana ähm, sitten ulkopuolisten kumppanien kanssa. Energiadiplomaatia on energiaunionin kulmakivi ja yhteinen äh, kaasun äh, jakelu ja kaasun tuoti voisi olla yksi äh, osa tätä. Ja tietenkin sitten omat vaihtoehtoiset energianlähteemme ja niiden kehitteleminen ovat hyvin keskeinen asia. Itse asiassa Abu Dhabissa osallistuin juuri tilaisuuteen, jossa kuulimme erilaisia kokouksia uusiutuvista energianlähteistä kaikkialta maailmassa. Nyt näistä on tullut on tulossa jo ihan kilpailukykyisiä Äh, resursseja. Tähän asti ehkä äh, investoinnit ovat olleet korkeita, mutta nyt ne alkavat kantaa hedelmää. Ja voimme todella ja meidän tulee pyrkiä Euroopan omavaraisuuteen energia-alalla. Me voi myöskään unohtaa vaihtoehtoisia äh, energian jakelureittejä. Meidän tulisi vahvistaa varmasti muita reittejä, katsoa vaikkapa Keski-Aasiaa mahdollisena kaasun lähteenä. Tätä varten tietenkin tarvitaan infrastruktuuria ja samoin Yhdysvallat on merkittävä kumppani. On tietenkin tärkeää, että se muistetaan, kun TTIP-neuvotteluja käydään Yhdysvaltain kanssa. Sitten vastaisin rouva Van Bremtille. Kyllä, nostitte esiin erittäin tärkeän alan. Kun energiasta puhutaan, on ikään kuin kolme kysymystä. Yhtäältä turvallisuus, energiaunioni käsittelee juuri sitä yleisesti, se, että ollaan omavaraisia ja energiahuolto hoituu. Sitten kestävyys, ja tässähän ei voi jakaa konseptia ilmastotavoitteisiin ja muihin tavoitteisiin. Energiaa unionin yksi kolmion kulma on myös tulevaisuuteen katsova ilmastopolitiikka. Ja sitten tämän kolmion kärki on sitten hiilestä luopuminen, fossiilista polttoaineista luopuminen. Tämä on ydin pyrkimys samalla kuitenkin säilyttäen teollisuutemme kilpailukyky. Ja siksipä Latvia pyrkii matalahiiliteknologiaa ja matalahiilienergialähteitä nyt tutkimaan niin, että saataisiin sellainen energiasekoitus, joka parhaiten sopii jäsenvaltioille kullekin. Ja sitten tietenkin kilpailukyky. Kilpailukyky, olette oikeassa siinä, että energiaköyhyys on tärkeä asia, joka on otettava huomioon. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että kilpailukyky energiaunionikeskusteluissakin on esillä voimakkaasti ja todella uusiutuvien energialähteiden huomioon ottaminen. Tässä meidän on oltava huolellisia, että me tee toista menneisyyden virheitä, esimerkiksi se, että uusiutuvia energianlähteitä yli subventoitaisiin, koska se johtaisi hintojen nousuun kuluttajille ja, ja sitten tietenkin tutkimus ja kehitys. Sen on saatava tarvitsemansa tukea. Kysyitte lainsäädäntöhankkeista. Latvia on puheenjohtajavaltio vain kuuden kuukauden ajan. Se ei ole kovinkaan pitkä aika, kun lainsäätäjiltä pyydetään uusia innovatiivisia ehdotuksia, mutta tärkeää on se, että tätä energiakonseptia ja toimintasuunnitelmaa kehitellään. Ja tämä saattaisi sisältää myös joitain ajatuksia mm, uusiutuviin liittyvästä lainsäädännöstä. Sitten herra Turmes viitasitte hallintokysymyksiin ja minä tuossa alkupuheenvuorossanikin jo mainitsin, että parempi hallinto on aivan keskeisen tärkeä asia energiaunioninkin kehittelytyössä, ja kun puhutaan tuista ja muista todella parempaa hallintoa tarvitaan. Ja niin kuin tässä jo mainitsin, niin äh, erilaisia roolimalleja ja äh, esimerkiksi juuri äh, BEMIPin yhteistyön tavoitteena Äh, on ollut äh, vahvistaa tätä alaa ja me olemme onnistuneet tässä oikein hyvin kun ajatellaan vaikkapa alueellista energiayhteistyötä, jonka kolme Baltian maata ovat äh, todella käynnistäneet, niin meillä on tällaisia yhteenliittymähankkeita, jotka ovat olleet oikein menestyksekkäitä. Ja nyt olemme sopimassa solidaarisuudesta kolmen Baltian maan ministerit kolme viikkoa sitten allekirjoittivat ähm, ähm, huoltovarmuusasiakirjan, ähm, jossa solidaarisuus on hyvin tärkeällä siellä. Sitten paikallisista varoista, kuten öljyhekka tai sitten Äh, hiili, mihin herra Mieskevich viittasi, kyllä. Kyllä tämä tietenkin yksi mahdollisuus on ja päätöksiä äh, tehdään kansallisten hallitusten tasolla. Se on meidän mielipiteemme ydinvoima. On sekin äh, olemassa oleva energialähde, jota saatettaisiin käyttää riippuvuuden vähentämiseksi, mutta se on toinen juttu. Ja katsomme, että lopulliset päätökset on tehtävä kansallisella tasolla kustannustehokkuuslaskelmien pohjalta. Tässä palaisin muuten Baltian alueelle. Meillä on laskelmia myös ydinvoimahankkeiden suhteen. Kustannushyöty on tässä äärimmäisen tärkeä, kun me pyrimme energiaturvallisuutta parantamaan ja mm, hankkeen täytyy nyt vielä osoittautua kannattavaksi ja liettualaisten tulisi parantaa tätä puolta ministerin kanssa keskustelimme ja hänkin ymmärtää oikein hyvin, että energiaturvallisuus on äärimmäisen tärkeää, mutta toisaalta täytyy aina muistaa mahdolliset kustannukset, ettemme Ähm, aseta liiallista taakkaa kuluttajillemme. Mitäpä muuta, mihin en ole vielä vastannut, kun puhutaan eri infrastruktuurihankkeista, niin 5. olemassa olevien rahoituslähteiden vaakauttaminen tulisi varmaan toteuttaa ja näin tällaiset alueelliset hallintohankkeet voisivat olla hyödyksi niin, että eri hallitukset katsoisivat, mitkä niiden prioriteetteja ovat ja sitten voisivat sopia naapureiden kanssa ähm, siitä, että mikä, minkälainen yhteistyö voisi olla mahdollista. Voisiko se olla esimerkiksi kohesiorahasto tai muut rakennetoimet. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että äh, puheenjohtaja Juncker on tehnyt uuden aloitteen tämän investointisuunnitelman, jossa markkinoille tarjotaan rahoitusta kannattaville hankkeille ja energia-ala on tässä tärkeässä roolissa ja tämäkin saattaisi olla yksi mahdollinen rahoituslähde näille Äh, energiaa yhteyksille niiden parantamiselle. Sitten nämä äh, PK-yrityksistä. Herra Chilikotis, te viittasitte PK-yritysten rahoituksen saamiseen ja me ymmärrämme, että on todella kovaa tarvetta parantaa PK-yritysten rahoitusta kun ajatellaan ihan euroalueen PK-yritysten rahoitusrakennetta, niin edelleen 61 prosenttia euro alueen PK-yritysten rahoituksesta tulee ihan ö, pankkilainoissa, pankkilainojen kautta. Kun ajatellaan erilaisia pääomarahoitusmahdollisuuksia, niin niitä ei käytetä kuin noin 15 prosentissa rahoituksesta. Ja tämä täytyy muuttaa, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja välineitä pk-yrityksille on huomattavasti enemmän. On koko joukko esimerkkejä siitä, miten myös omassa maassani innovatiiviset yritykset saavat jopa valtion tukea esimerkiksi rakennerahastojen kautta käynnistäessään toimintaansa, kehitellessään tuotteita ja niin edelleen, koska meidän maassamme pankkilainaa ei niin helposti <laughs> edes saa, niin sitten käyttävät vaikkapa joukkorahoitusta tai muita innovatiivisia malleja, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa on kovasti. Ja ensimmäisenä toimintakuukausina on onnistuttu keräämään kylliksi rahoitusta toiminnan jatkamiseksi. Ja sitten kun on lähdetty tosiaan näin Yhdysvaltoihin tämän rahoituksen perässä, niin sinne ne verorahatkin sitten jäävät. On myös muita asioita, joita haluaisimme käsitellä pk-yritysten suhteen ja pk Tämä Small Business Act-hanke on tässä taustalla ja tarvitaan myös toimivaa liiketoimintaympäristöä ja meillä pitäisi olla vähemmän esimerkiksi rekisteröinti, vaatimuksia, vähemmän byrokratiaa ylipäätään yrityksen käynnistysvaiheessa ja myöhemminkin tietenkin. Ja samoin pk-yrityksemme yritystämme olisi tärkeää päästä uusille markkinoille, samoin niiden digitaalisia välineitä, kuten e-laskuja, jotka voisivat helpottaa elämää huomattavasti, tulisi ajaa. On koko joukko erilaisia ratkaisuja, joita voitaisiin esittää. Tiedämme, että suurin osa EU-yrityksistä ei käytä digitaalisia palveluita ja välineitä joita tarjolla jo olisi. Vain 1,7 prosenttia yrityksistämme käyttää niitä täysin hyödyksi. Ja tämän täytyy toki muuttua, koska elämme kuitenkin tietoyhteiskunnassa ja tuotteen arvot ovat muuttuneet 40 prosenttia tuotteen arvosta tai tuotannon arvosta tulee jo palvelualalla. Ja tietenkin sitten tarvitaan pätevää päteviä työntekijöitä ja yrittäjiä, joten kaikkia näitä asioita me haluaisimme ajaa Small Business Act-hankkeen puitteissakin. Palaan lyhyesti sitten vielä energiaan. En vielä vastannut kysymykseen, jonka herra mm, Sorinja esitti vuosi 2000 Vuosi 2015 on hyvin tärkeä energia-alalla. Meidänkin puheenjohtaja kaudellamme tulee pyrkiä nyt todella pääsemään tähän 10 prosentin yhteenliittymään tavoitteeseen jo 15 prosenttia jo vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä kaikki liittyy tähän energiaunionin hankkeeseen ja siinä on erilaisia prioriteettihankkeita. Tämä on yksi aiheesta, joihin meidän tulee keskittyä päättäen, mitä prioriteettihankkeita meillä tulisi olla ja mitä tulisi todella rahoittaa yhteisestä talousarviostamme. Toivon, että vastasin kaikkiin eri ulottuvuuksiin, joita täältä kuulimme. Will... Yksi lyhyt kommentti vielä, jos sallitte, ja sitten päätämme keskustelun. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Niin totesitte, että e- energiaunioni perustuu kolmeen pilariin, jotka myöskin mainitsitte. Viittasitte kilpailukyky tästä puhuttaessa ja sanoitte, että menneisyyden virheitä ei pitäisi toistaa, eli meidän pitäisi tukea uusiutuvien energialahteita. Minä tulen Ranskasta ja nämä tuet, nämä tukivarat menivät ydinvoimaan. Ja tämä trendi jatkuu, joten en ymmärrä, miten te voitte sanoa, että miksi ei uusiutuvia pitäisi tukea. Jos katsotaan Brittein saarille, niin siellähän ydinvoima on kalliimpaa kuin tuulivoima, joten ehkäpä voi sitten katsoa tätä asiaa toisestakin näkökulmasta. Paljon kiitoksia. I was no, minut tulkitin väärin. En halunnut sanoa, etteikö meidän tulisi tukea uusiutuvia. Sanoin, että meidän pitää olla tarkkana, kun etsitään tasapainoa turvallisuuden ja kestävyyden ja kilpailukyvyn välillä. Mitä tulee Saksan esimerkkiin, niin sehän osoittaa selkeällä tavalla, että he ovat maksaneet oppirahansa ja nähneet, että uusiutuvat on kilpailukykyinen vaihtoehto ja se voi tarjota myöskin energiaa samoilla hinnoilla kuin fossiiliset polttoaineet. Mutta mielestäni tärkeää olisi löytää tasapainoinen lähestymistapa. Oma maani on esimerkki vähemmän oikeista poliittista päätöksistä uusiutuvia tuettiin liikaa ja nyt on vaikea selittää myöskin yhteiskunnalle, että uusiutuvat on oikea lähestymistapa. Kansalaiset näkevät, että hinnat nousevat huomattavassa määrin, heidän täytyy maksaa enemmän ja poliitikkojen on vaikeampi jälkeenpäin lähteä sanomaan, että tämä on yhteinen tulevaisuutemme. Meidän täytyy lisätä turvallisuutta ja uusiutuvien energialähteiden käytön kautta meidän täytyy edetä ja asia voidaan hoitaa hyvin ja kilpailukykyisellä tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Jatkossa meille varmaan tarjoutuu vielä mahdollisuuksia keskustella tästä ja muistakin asioista. Oikein paljon kiitoksia tästä kattavasta esityksestä ja vastauksistanne. Ja me toivotamme teille onnea ja menestystä tulevaa viittä kuukautta silmällä pitäen. Aika kuluu nopeasti, enää viisi kuukautta puheenjohtoskautta jäljellä. Kiitoksia. inform you that we've got... Sanen kertoa teille, että kokouksen päätteeksi käsitellään vielä yhtä ylimääräistä asiaa. Kollega Turmes ja Karins, ehkä tämä kiinnostaa myöskin teitä. Eli tiedoksenne sen verran, että esityslistalle on lisätty vielä yksi tärkeä asia. Eli aamupäivän kokouksen päätteeksi keskustelemme seuraavasta aiheesta – wanted to inform you about that. It's, it's... Niin, nyt en löydäkään sitä asiaa. Eli palautetta erittäin tärkeästä aiheesta, nimittäin siitä, miten biopolttoaineita voitaisiin käyttää maata säästäen. Eli, no, pyydän anteeksi, nyt minulla ovat paperit sekaisin. Tärkeä asia, mutta en enää löydä tätä itse asiaa. Eli kyse on edustaja Langenin asiasta. Hän kertoo meille kaiken, mutta kello 12.15 alkaen, joten toivoisinkin... No niin, no nythän se löytyy. Hyvänen aika. Polttoainedirektiivin muutos Kyse on epäsuoran määkauton muutoksesta toinen käsittely, tärkeä asia. Eli Envi-valiokunta vastaa tästä ja meidän tulisi tehdä yhteistyötä Envin kanssa tämän tärkeän koko Euroopan parlamentin kannalta tärkeästä aiheesta. Ja kollegamme Werner Langen toimii valmistelijamme aikaisemmalla kaudella. Kollega Vidal Quatras tästä vastasi nyt. Tehtävät on ostanut vastaan kollega Langen. Meidän täytyy olla yhteydessä Envi-valiokuntaan, koska mehän teemme yhteistyötä. Ja toisen käsittelyn aikana vain Envi vastaa tästä asiasta. Me emme, emme enää ole tässä mukana. Eli toisen käsittelyn aikana vastuuvaliokunta on se ainoa, joka voi vaikuttaa tilanteeseen, joten on tärkeää esitellä omat kantamme Envin ihmisille ja vastuussa nyt on kollega Langen. Ja hän haluaa kertoa teille tämän hetkisestä tilanteesta. Eli tärkeä asia. Aloitamme asian käsittelyn 12.15. Uh, the, the next point is uh, protection of... Seuraavana esi, asiana esityslistalla julkistamattoman taittatiedon liiketoimintatiedon eli liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Ja valmistelijana toimii Michel Rivasi vihreiden ryhmästä. Vastaava valiokunta on jurivaliokunta. Eli me laadimme tähän aiheeseen liittyen lausunnon. Ja direktiivin tarkoituksena on julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatietojen suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Komissio on tehnyt tämän ehdotuksen, sillä liikesalaisuudet eivät nauti Tämä asia on siis meillekin erittäin tärkeä yhtä lailla kuin Jurille. He ovat vastaavan valiokunnan asemassa ja kollegamme Michel Rivasi valmistelijana esittelee ITRE-valiokunnan lausunnon aiheeseen liittyen. Arvoisa kollega Rivasi, olkaa hyvä. President, comme vous l'avez dit, c'est une directive qui est importante puisque... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyseessä on erittäin tärkeä direktiivi, sillä Tämän äh, direktiivin tarkoitus on harmonisoida liikesalaisuusasioita, mm, kun äh, puhutaan suojaamiselta, laittomalta hankinnolta, käytöltä ja julkistamiselta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kun ajatellaan äh, koko reaalitaloutta, mitä on tärkeää kaikille yrityksillemme, tämä liikesalaisuuksien suojaaminen. Kuitenkin täytyy muistaa, että että inno, kun ajatellaan innovaatioita ja luovaa prosessia, niin äärimmäisen tärkeää on toisaalta sitten myös sen toimiminen ja avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedonsaanti on yhtä tärkeää sekin ajatellen ihan ympäristöä, terveyttä, kuluttajansuojaa, kaikkia niitä tärkeitä aloja. Ja kun halutaan ratkaista tiettyjä ongelmia, niin tietyt tiedot eivät voi olla näin ollen liikesalaisuuksien suojan piirissä, mutta tässä on löydettävä tietenkin sitten tasapaino ja on vältettävä sellaista tilannetta, että tärkeät tiedot jäävät liiallisen suojelun vuoksi sitten saamatta. Minä olen tehnyt 48 tarkistusta tämän tasapainon löytämiseksi. Meillä oli varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen tänä aamuna ja kiitän siitä kollegoita. Ja Joka tapauksessa julkista, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon suojaaminen on äärimmäisen keskeinen asia. Tässä kyse on oikeastaan uudesta oikeudellisesta konseptista Euroopan unionin sisällä. Tässä tarvitaan hyvin selkeää säännöstöä. Tämä ei saa olla liian epäselvä, koska muuten tällainen oikeudellinen epävarmuus voi johtaa väärinkäytöksiin ja jopa monopoleihin. Ja on joitain jäsenvaltioita, jotka ovat itse asiassa määritelmiä spesifioineet, ottaneet VTOlta muun muassa esimerkkejä. Ja haluaisin tähän todella vielä sitten lisätä, että että ei saa unohtaa sitä, että tämän direktiivin puitteissa tehdään tällaista B2B toimintaa. Meidän täytyy tehdä hyvin, hyvin selväksi sellaiset tapaukset, jotka eivät kuuluisi sitten tämän direktiivin soveltamisalaan lainkaan. No, samoin meidän tulee tehdä hyvin selväksi esimerkiksi sääntelyvalvonnan suhteen yhtäältä EU toimet ja toisaalta kansalliset toimet. Tämä ei saa myöskään estää kuluttajan suojaa toteutumista tai tiedon saantia. Ja näin ollen meillä ei ole esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa samoja konsepteja. On äärimmäisen tärkeää taata, mitä Euroopan unionilla, unionin tasolla on saatu jo aikaan. Samoin on tärkeää huolehtia työntekijöiden liikkuvuudesta ja tämä on tärkeä osa teollisuutemme toimintaa. Tämä voidaan nähdä muun muassa esimerkiksi Yhdysvaltain piilaaksossa. Työntekijöiden liikkuvuus yritysten välillä on hyvin tärkeää. Ihmiset voimavarat ovat äärimmäisen tärkeitä tietenkin yrityksille ja samoin täytyy huolehtia siitä, että esimerkiksi pk-yritysten kohdalla on mahdollisuus oikeussuojakeinoihin. Isoiden yritysten on äärimmäisen helppo suojella itseään esimerkiksi sitten ihan oikeudessa, mutta pienillä yrityksillä tätä mahdollisuutta ei niinkään ole. Ja näin ollen suuryritykset saavat itse asiassa hiukan epäreilua hyötyä tästä ja voivat tätä kautta sitten lähteä luomaan monopoliasemaa. Joten meidän täytyy olla direktiivin suhteen äärimmäisen tarkkanäköisiä Äh, samoin muuten äh, tämäkin ulottuvuus on TTIP-neuvotteluissa e mukana. Joten äh, tämä on kyllä äärimmäisen tärkeä asia myös näissä neuvotteluissa. Tässä näitä pääasioita. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia tästä kattavasta esityksestä. Kollega Patricello kansanpuolueen nimissä. Te toimitte varjoesittelijänä, joten olkapa hyvä. Voglio ringraziare la relatrice. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää alkuun edustaja Riva siitä hänen viime kuukausien aikana tekemästä työstä. Ja että hän on selkeällä tavalla toiminut tämän tärkeän liikesalaisuudet asiakokonaisuuden tiimoilta. Varjoesittelijän ominaisuudessa pidän tehtyä työtä hyvänä. Esittelijä on tehnyt kankensa erityisesti pk-yritykselle riittävän suojan tarjoamiseksi. koska globaalisoituneilla markkinoilla laiton tietojen käyttö on aika suuri ongelma ja meidän pitää pyrkiä vaalimaan suojaa. Ja meidän täytyy, kuten esittelijä totesi, määritellä tämän termin paremmin, toimia konkreettisemmin, jotta järjestelmä voisi toimia tehokkaammin. Mutta ehdotuksesta löytyy tiettyjä osioita, joita voitaisiin parantaa tarkistusten kautta. Me emme halua lähteä hajottamaan tätä tekstiä. Tämä luo oivan pohjan, mutta me haluamme ikään kuin tarkistuksin parantaa tarvittavin osin tätä tekstiä. Vielä kerran kiitokset valmistelijalle ja minä olen vakuuttunut siitä, että me voimme vielä 25. päivää helmikuuta mennessä samanaikaiseksi kattavan kompromissin. Kiitoksia. SND, the floor is yours. Kollega Vena, SDstä, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, parhaat kollegat, aivan ensin haluan kiittää Rouva Rivasia erittäin hyvästä työstä. Niin kuin jo tuossa ensimmäisessä syyskuun keskustelussammekin mainittiin, äh, pidän äärimmäisen välttämättömänä tällä, tällaisen direktiivin aikaansaamista Euroopassa. Tarvitaan liikesalaisuuksien suhteen yhtenäistä lähestymistapaa, koska tämä lisää oikeudellista turvallisuutta kaikkien toimijoiden osalta, semminkin kun toiminta on yhä enemmän ja enemmän rajat ylittävää. Tietenkin kyse on pk-yritysten suojelemisesta, mutta samalla on luotava sellaiset toimintaedellytykset, että pk-yrityksiä ylipäätään voi syntyä ja että ne voivat kehittyä. Näin ollen täytyykin löytää tasapaino tämän äm, yhtäältä tietoverkostojen turvallisuuden suhteen ja työntekijöiden liikkuvuuden suhteen ja sitten tietenkin startup-yritysten ja spin-off-yritysten suhteen. Näin ollen tulen tarkistuksissani keskittymään tämän tasapainon takaamiseen tai luomiseen. Ensinnäkin vastoin kuin neuvosto, minä katson, että meidän tulisi artiklaan 7 asettaa mahdollisimman lyhyt määräaika, jotta tätä direktiiviä ei voitaisi käyttää väärin esimerkiksi entisiä työntekijöitä kohtaan. Ja samoin mitä äh, luottamuksellisuuteen tulee, niin äh, reiluun äh, järjestelmään ja reiluun oikeudenkäyntiin liittyy myös se, että se on yhtä reilu kaikkien osapuolten suhteen. Ja kun EU-säännöt ja kansalliset säännöt kaikki on tietenkin otettava huomioon. Sitten tällaiset epäselvät käsitteet niin artikloissa 3 kuin 4 tulisi välttää. Tähän jo viitattiinkin muun muassa se, kun puhutaan toisenlaisesta toiminnasta tai vakavasti otettavasta liiketoiminnasta, eettisistä käytänteistä. Tässä kyse on pikemminkin enemmän sanahelinästä mielestäni kuin sisällöstä. Direktiivin voimanastumisen jälkeen halutaan vielä arvioida esimerkiksi tietosuoja sekä mielipiteen, mielipiteen vapauskysymysten toteutumista. Kiitoksia puheenjohtaja ja nythän yhteistyö tietenkin jatkuu lähiviikkoina. Kiitos. General. Paljon kiitoksia. Eli olemme samoilla linjoilla. Hyvä. Kollega Ashley Fox, onko hän paikalla? Ei ole. Onko muita ECRn edustajia paikalla? No, seuraavana edustaja Debakker, liberaalien nimissä, olkaa hyvä. From my side, first of all, thank Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä ja tästä mietinnöstä. Meillä oli aamulla hyvin avoin ja rakentava kokous tämän mietinnön tiimoilta ja lainsäädännön tavoitteista varmasti kaikki ryhmät ovat suunnilleen samaa mieltä. Yritämme suojella tässä liikesalaisuuksia, uusia yrityksiä, innovatiivisia yrityksiä ja antaa niille kilpailuetua. Ja on tärkeää, että tässä puhutaan pk-yritysten lisäksi myös suuremmista yrityksistä, niistä, jotka toimivat kansainvälisesti. Ja tämä on tärkeää ottaa keskustelussa huomioon. Tähän lisättiin muutama oikein tärkeä kohta, erityisesti ne asiat, jotka liittyvät työntekijöiden suojelemiseen, liikkuvuuden edistämiseen, ne ovat tärkeitä asioita. Ja tällaisen tietoon tulisi olla pääsy. Ja sitten siellä oli muutama muu kohta, joista en ehkä ole aivan samaa mieltä. Puheenjohtaja tässä jo viittasikin muutamaan. En käy läpi kaikkia näitä kohtia, mutta otan sieltä pari-kolme tärkeintä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että Tämä määritelmä, jota komissio on ehdottanut, liittyy TRIPSiin ja VTOn määritelmään, ja kun tätä määritelmää aletaan muutella, niin se täytyy tehdä todella varovasti. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo menneinä vuosina tehneet näin, mutta EU:ssa, jos kerran pyritään harmonisoimaan, niin täytyy ottaa huomioon tämän määritelmän muuttamisen vaikutukset, ja se pitää tehdä todella varovasti. Toisekseen, kuten aiempi puhuja sanoi, pitää ottaa huomioon myös eettiset seikat. Siinäkin täytyy olla varovainen, että ei muotoilla tätä liian löysästi, jotta erilaiset tulkinnat sitten mahdollistuvat. Komissio on ehdottanut tässä kahden vuoden aikaa, joissa jäsenvaltiossa se on kolme tai kuusi vuotta, mutta tällainen määritelmä olisi tervetullut, koska monesti tällaisen tapauksen rakentaminen vie aikansa en tiedä, pitäisikö tähän ottaa aika rajaksi viisi vai kuusi vuotta. Varmasti siihen kompromissi löydetään, mutta pidempi aika joka tapauksessa, koska tässä puhutaan yrityksistä, jotka investoivat T&K-toimintaan ja innovaatioihin hyvin voimakkaasti. Vielä eräs asia, ja se on se, että täytyy varmistaa, että huomioimme sen eron, joka on olemassa siinä kohtaa, että yritysten on annettava meille joitakin tietoja, jotta EU ylipäänsä voi säädellä niitä, mutta sitten on ero sen tiedon välillä, mitä yritys antaa julkiseen levitykseen suurelle yleisölle. Meillä on EU-lainsäädäntöä ja se tarkoittaa sitä, että yritykset eivät aina voi vedota liikesalaisuuksiin, esimerkiksi terveyteen, ympäristöön, muihin tällaisiin asioihin liittyvää tietoa. Se täytyy aina kertoa lainsäätäjille, mutta saman aikaan ei voida pakottaa yrityksiä kertomaan kaikkea tietoa suurelle yleisölle ja tämä täytyy ottaa huomioon. Tässä muutama kohta, joista voidaan vielä keskustella, mutta kyllä tästä vielä hyvä kompromissi varmasti tulee. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitos. Seuraavana kollega Kiotis. Guen nimissä. Olkaa hyvä. Mm, e, Kiitoksia Guella ei ole varjoesittelijää tämän asian käsittelyn osalta, joten minä käytän kuen puheenvuoron. Alkuun saanen kiittää kollega Riva siitä tästä hyvin informatiivisesta lausunnosta. Sieltä löytyy monia hyviä asioita ja komission teksti paranee tätä kautta. Me olemme valmistelijan kanssa samaa mieltä sen suhteen, että jäsenvaltioilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus huomioida kansalliset erikoispiirteet tärkeissä, tärkeänä pitämissään asioissa. Ja tarkistuksessa 28 esittelijä toteaa, että kyse on myöskin sellaisista tiedoista, jotka pitäisi välittää viranomaisille. Nämä eivät ole salaisia tietoja. Me emme missään nimessä tietenkään voi hyväksyä sitä, että liikesalaisuuksia ei voida välittää työntekijöille eteenpäin, mutta tietenkin täytyy huomioida myöskin PK-yritysten suojan tarve heillä on oikeus saada liikesalaisuusoikeus suojattua suhteessa suuriin monikansallisiin yrityksiin. Mielestäni on erittäin tärkeää tukea valmistelijaa liikesalaisuus konsepti, se pitää erottaa teollis- ja tekijänoikeusaspektista. Tämä on erittäin keskeisellä sijalla. Ja kyse on myöskin työntekijöiden liikkuvuudesta, jota myöskin tulisi vaalia. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tamburano EFDD nimissä. Olkaa hyvä. Mm, siamo felici che l'Unione abbia deciso. Kiitoksia. Me olemme tyytyväisiä, että EU on päättänyt puuttua tähän liikesalaisuusasiaan. Se on meistä erittäin tärkeää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä teen tähän asiaan liittyvää työtä Euroopan parlamentissa. Toisaalta asia on myös hiukan vaikea, koska osan liikesalaisuuksista pitää pysyä salaisuutena ja toisaalta sitten myös tiedonvapaata liikkuvuutta pitäisi edistää jotta tietoa ylipäänsä saadaan lisää. Me emme kuitenkaan voi sallia, että jo ammoisista ajoista vaalittuja samoja liikesalaisuuksia vaalitaan vääristä syistä. Jatkossakin pitäisi olla jonkinlainen järkevä ajanjakso, jonka jälkeen liikesalaisuudesta tulee osa yleistä tietoa. Meidän pitäisi suojella paremmin pieniä yrityksiä koska niitä uhkaavat suuremmat yritykset, jotka pyrkivät kaappaamaan niiden liikesalaisuudet itselleen omaan liiketoimintaansa. Tästä ajanjaksosta voidaan kuitenkin keskustella, mikä olisi sopiva aika, jonka jälkeen tätä tietoa, liikesalaisuustietoa voitaisiin antaa julkisempaan levitykseen. Liikesalaisuus tietoa kuitenkin on saatava silloin, jos vaikkapa kansalliset viranomaiset vaativat sitä ympäristö- tai terveysasioihin liittyvistä syistä. Liikesalaisuuksia ei myöskään tule suojella liikaa. Sellaistakin tilannetta tulee välttää. Ja nimenomaan sitä tilannetta, että tiedon saatavuutta säädellään liikaa No entäpä sitten työntekijöiden siirtyminen työpaikasta toiseen? Täytyy välttää tilannetta, jossa työntekijöitä syytettäisiin siitä, että he hyödyntävät edellisen työpaikan tietojaan seuraavassa. Tässä mainitaan myös oikeustapaukset. Nykyinen direktiivi ehdotus tekee mahdottomaksi asiakirjojen saannin tilanteissa, joissa liikesalaisuutta pitäisi puolustaa. Meistä tämä vahingoittaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ihmisillä täytyy olla asiakirjoja saatavilla, jotta he voivat valmistella omaa oikeudenkäyntiään kunnollisella tavalla. Ja vielä viimeiseksi, jos asia menee oikeuteen ja lakia on rikottu, silloin näitä tuotteita, jotka ovat syntyneet liikesalaisuuden rikkomisen perusteella, ei tulisi tuhota, koska se on materiaalien ja energian tuhlaamista. Ja näitä tavaroita pitää käyttää uudestaan. Ne, niitä ei ole pakko myydä. Ne voidaan antaa vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöille. Ja jos markkinoita ei ole, niin silloin ne voidaan käyttää uudelleen jollakin muulla tavalla. Meistä tämä olisi käytännönläheinen lähestymistapa. Madame Dali. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Dali. I just have three points which... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kolmen asiaan tarkennuspyyntöjä. Ensimmäinen liittyy tähän varovaisuusperiaatteen soveltamiseen, joka löytyy tästä direktiiviehdotuksesta. Eli nämä toimenpiteet ovat täällä mainittuna liikesaluksuuksien yhteydessä, mutta me emme tiedä, ovatko nämä määräyksiä itsenäisiä vai ovatko ne jollakin tavalla yhteydessä teollisuustekijän oikeusdirektiivin sanomaan. Ja sitten toinen asia, se, että miten kansalliset toimijat joutuvat toimimaan silloin, jos komissio esittää tietopyynnön tarkastusten yhteydessä sillä nämä tiedot voivat pitää sisällä sellaisia tietoja, tietoja, jotka ovat liikesalaisuuksia, ainakin siinä vaiheessa, kun direktiivi astuu voimaan. Ja lopuksi vielä seuraavanainen kysymys, se liittyy liikesalaisuuksiin ja julkisiin hankintoihin. Asia tulee yleensä esille, kun kilpailutus on päättynyt, eli pitäisikö niille kilpailutuksen osallistujille, jotka eivät voittaneet, niin antaa tiettyjä tietoja käyttöön. Ja, eli nyt kysyisin sitä, että missä määrin tällaisia julkisiin hankintoihin liittyviä tietoja pitäisi julkistaa. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kun tätä komission tekstiä lukee, niin huomaan heti, että liikesalaisuuksien määritelmä näyttää olevan kohtuullisen joustava, enkä ole varma, onko tämä määritelmä TRIPin mukainen. Mutta tässä pyritään tietysti kattamaan muun muassa tekijänoikeustapaukset – eikä ainoastaan ne tekijänoikeudet, jotka nyt ovat jo olemassa, vaan myös mahdolliset tulevat oikeudet. Tässä pitäisi ehkä miettiä tarkemmin sitä, mitä voidaan pitää liikesalaisuuksina. Entäpä tulevaisuuden patentit, ne voivat tai markkinoille voi tulevaisuudessa tulla hyvinkin uudenlaisia patentteja, kun aivan uudenlaisia innovaatioita ja keksintöjä tehdään, joten siksi tämä määritelmä tässä mielestäni ei ole oikeanlainen. Meidän pitää suojella suuria yrityksiä, jotka pelkäävät sitä, että niiden liikesalaisuudet tulevat muiden tietoon – ja nämä suuret yritykset pelkäävät sitä, että pienemmät, talousmielessä heikommat pk-yritykset kaappaavat niiden salaisuudet, kun ne eivät muuten pysty kilpailemaan näiden suurten yritysten kanssa. Eli siksi tarvitaan hyvin selkeä määritelmä sille, mitä pidetään liikesalaisuutena. Onko kyseessä kaikki se, mikä menee ylipäänsä kaupan alle? vai määritelläänkö tätä jotenkin muuten? No entäpä sitten lainrikkomustapaukset ja tuotteet, jotka on tuotettu vastoin lakia? Meidänkään mielestämme niitä ei tulisi tuhota, mutta tuon kohdan poistaisin tekstistä. E, e, e, now we come to... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Bergevin. Komissiosta. Hän on aika uusi pääjohtaja ja kysyisinkin, että voisiko komissio ottaa kantaa tähän käsitteellä olevaan asiaan. Olkaa hyvä. Well, first of all, I welcome the... Kiitos puheenjohtaja komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että tämä valiokunta tarkastelee tätä asiaa, koska meidän mielestämme tämä teksti on hyvin tärkeä innovaatioiden kannalta, aivan kuten tässä sanottiin. Ja se on tärkeä myös pk-yritysten ja kasvun kannalta. Meidän pääosastomme on uusi ja aika suuri, ja minä edustan täällä, täällä sitä. Yleisesti ottaen sanoisin, että kun tätä tekstiä laaditaan ja kun sitä nyt esittelimme, huomaamme, että olemme samaa mieltä monista asioista, jotka täällä on otettu esiin. Olette tarttuneet aivan oikeisiin asioihin. Meistä on tärkeää saavuttaa tasapaino, jota esittelijä ja monet muut jäsenet tässä peräänkuuluttivat. Siihen mekin pyrimme omassa ehdotuksessamme. Joissakin kommenteissa täällä mainittiin myös työntekijöiden liikkuvuus ja erityisesti korkeasti koulutettujen työntekijöiden liikkuvuus on meille tärkeä asia. Pyrimme ottamaan sen huomioon ja totta kai otamme parlamentin kannan huomioon. Ihan pieni asia tähän väliin. Juttelin tästä eilen muutaman tahon kanssa – Kalifornialla itse asiassa on liikesalaisuuksia koskeva laki, toisin kuin on väitetty. Tärkeä asia tässä pk-yritysten kannalta on myös tämän lain väärinkäyttö. Pyrimme rakentamaan sinne sellaisia turvalausekkeita, että tällainen tilanne vältettäisiin. Ja artikla 7 on eräs näistä, eli tuo pituuden määrittäminen. Mutta erityisesti kun puhutaan työntekijöiden liikkuvuudesta, niin siinä kohtaa varsinkin me olimme sitä mieltä, että tuon ajanjakson tulisi olla neuvoston nykyistä kantaa lyhyempi ihan vain selvyyden vuoksi tämä. Ymmärrän, että jäsenet edelleen keskustelevat tästä ja kiitoksia, että sain puhua täällä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Bienkovskan ryhmään siis kuulutte, no niin, eli teollisuus ja markkinat samassa korissa, eli molemmista asioista vastaa yksi ja sama komission jäsen. Melkoinen pääosasto Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme sitten taas valmistelija Michel Rivaan siihen. Ja pyytäisinkin teiltä kommentteja kuulemaan ne ja loppukommentit. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille. Tapasimme tänään aamulla. Me olemme käyneet jo ensimmäisen mielipiteiden vaihdon ja tuntuu, että kaikki haluavat löytää ratkaisun, joka vahvistaa kasvua ja innovaatioita, mutta myös kansalaisten tiedonsaantia. Minusta keskustelu oli hyvin rakentavaa ja kuuntelin suurella mielenkiinnolla teidän kommenttejanne. Voimme keskustella liikkuvuudesta ja tuosta ajanjaksosta. No sitten täällä puhuttiin näistä määritelmistä – tässä kohtaa minusta osa kollegoista haluaa määritellä tarkasti, mikä on liikesalaisuus liittyen muun muassa patentteihin, tekijänoikeuksiin, ja pitäisi pyrkiä löytämään mahdollisimman selkeät termit tähän. No minä odotan tässä teidän tarkistuksianne. Meillä on ollut rakentavaa keskustelua tästä. Jotkut kollegat esittelivät, esittivät tässä kysymyksiä kysykää minulta vapaasti ja lähettäkää rakentavia kompromisseja, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Thank you very much, madam. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset näistä tästä yhteenvedosta. Tarkistukset on jätettävä 12. päivä kello 12 mennessä 30. tammikuuta siis. Ja äänestys on tarkoitus toimittaa helmikuun lopussa ITRE-valiokunnassa. Esityslistalla on vielä kaksi asiaa, siis ennen lounastaukoa. Ensimmäinen on Euroopan parlamentin valtuuskunta YK on ilmastonmuutoskokouksen Limassa, eli COP 2020 järjestettiin 8-13. joulukuuta. Tähän liittyen saamme tilannekatsauksen. 12 parlamentaarikko oli paikalla, viisi meidän valiokunnastamme, eli aika iso valtuuskunta Itrestä ja seitsemän ympäristövaliokunnasta. Näin alkuun voin todeta, että mielestäni yhteistyö toimi moitteettomasti valtuuskuntien välillä koko tapahtuman, tämän tärkeän tapahtuman aikana. Ja nyt toivoisinkin, että kokouksessa mukana olleet kollegat kertoisivat omat näkemyksensä. Ehkäpä ensimmäisenä kollega Van Brent voisi kertoa siitä, mitä olet mieltä konferenssista ja sen tarjoamasta tuloksesta ja miten Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni kokonaisuutena siellä oli esillä. I'll be brief. Kiitos puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Enkä äh, kerro tämän enempää sitä, että olin vuorokauden verran tuossa sairaanakin äh, Limassa, mutta äh, kerron nyt kuitenkin joku sen sanan siitä, mitä koimme paikalla. Ensinnäkin valtuuskuntamme jäsenten välinen yhteistyö toimi erittäin hyvin. Vaikka poliittisten ryhmien välillä ja eri valiokuntien välillä on mielipideeroja, niin toimimme kyllä erinomaisessa yhteistyöhengessä. Ja ilmastokysymyksissä tämä valiokunta ja muut valiokunnat esimerkiksi ovat aika pahastikin eri linjoilla. Ja demokratiaahan se on, mutta sitten kun kohtasimme muun maailman, niin olimme kyllä yhtenä rintamana, se oli oikein hyvä. Ja lehdestä juuri luin, että Yhdysvaltain senaatissa käsiteltiin kahta päätöslauselmaa. Niistä äänestettiin juuri eilen ja toinen niistä kaatui. Äh, siinä todettiin, että ihmisen, äh, ähm, <laughs> ihmisen toiminta ei vaikuttaisi äh, ilmastonmuutokseen. Siis yhdysvaltalaiset katoivat tekstin, jossa väitettiin, että ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Aika käsittämätöntä, että siellä tällaista voidaan päättää, mutta mutta sehän olisi tavallaan myönteinen tapa ajatella, koska se tarkoittaa sitä, että voimme itse muuttaa asioita, koska itse mm, niihin myös vaikutamme. Ja näinhän me täällä Euroopan parlamentissa ajattelemme. Euroopan parlamentissa emme nyt olleet, tai me Euroopan parlamentin edustajat emme olleet neuvottelujen ydinryhmässä, mutta tuimme komissiota, neuvostoa, Italian ministeriä sekä herra Kanietea, joka mielestämme teki hyvää työtä. No, emme me lopputulokseen täysin tyytyväisiä olleet, ei ollut kukaan muukaan, mutta olimme hyvin tyytyväisiä siihen, että sopimus on olemassa ja paljon on työtä vielä tehtävänä näissä eri lainsäädäntöehdotuksissa tietenkin ja tietenkin sitten toimintasuunnitelmassa ennen Pariisia, matkalla Pariisin niin sanotusti. Ja kun ajatellaan kehitysmaita, niin meidän täytyy, ja kehittyviä maita, niin tietenkin Kiina ja Brasilia täytyy saada mukaan, Yhdysvallat täytyy saada mukaan, mutta samalla meidän täytyy kantaa historiallinen vastuumme kehitysmaiden suhteen. Joten kyllä meidän on oltava aika kunnianhimoisia tulevina kuukausina varmistaaksemme sen, että olemme mukana tekemässä menestystä Pariisissa. Maailma tarvitsee meitä. Paljon kiitoksia tästä erinomaisesta yhteenvedosta tärkeän asian osalta. Kollega Elisabetta Gardini, onko hän paikalla? Ei taida olla. Kirpenia Gerbrandi, hänkään ei ole paikalla. ECR Duncan ei ole paikalla. Gerbrandi Allesta, minäkin edustin EPPtä joten kaksi EPPn varsinaista jäsentä oli paikalla, Katlin ja minä. Ja sitten vielä kolme ITREN varaedustajaa. No sillä nyt ei ole mitään väliä, onko varsinainen edustaja tai jäsen vaiko varajäsen. Kokoukset olivat erinomaisia. Perun tasavallan kongressin miehen kanssa keskustelimme asioista myöskin yhteisparlamentaarisen unionin tapahtuma. Siellä järjestettiin. Meillä on, tai oli oma rinnakkainen tapahtuma. Silloin keskustelimme, miten tällainen globaali ilmastosopimus voitaisiin äh, rahoittaa. Siellä oli muun muassa investointipankin toimitusjohtaja ja pääjohtaja ja myöskin Green Climate Fundin toimitusjohtaja ja moni muiden järjestöjen johtajilla paikalla. Ja tärkeänä asiana voidaan pitää myöskin sitä, että pitkään keskustelimme myöskin Rajendra Pahaurin kanssa, eli hallitusten välisen ilmastonmuutospalenin puheenjohtaja, sitten Kristiina Figures, hän toimii YK ilmastonmuutoksen puitesopimuksen pääsihteerinä ja myöskin Meksikon ja Brasilian kongressin edustajia oli paikalla. Kollega Figures vuosi toisensa perään on vastannut IPPC asioista ja UNFCCCstä. Hän oli hyvin sitoutunut tähän toimintaan parlamentin kanssa ja yleisestikin unionin toimintaan. Hän ymmärtää, mikä meidän kantamme on. Eli Kristiana näkemyksineen oli hyvin lähellä meidän kantaamme. Nyt tietenkin kaikkien valtioiden, eli 196 valtion pitäisi lähettää UNFCCn sihteeristölle omat panoksensa. Ja tärkeää on, että nämä olisivat jatkossa juridisesti vedenpitäviä ja sitovia. Näin ei vielä ole, mutta maita on yhteensä 196 ja näkemyserot ovat suuret, joten melkoinen tehtävä tässä on edessämme, jos haluamme Pariisissa saada tuloksia aikaiseksi, mutta tehkäämme kaikki mahdollinen. Oikein paljon kiitoksia. Onko jotain kysyttävää tähän liittyen esimerkiksi Catherineille tai minulle? Ei näytä olevan, joten ilmeisesti asia on tältä osin selvä. Hyvä, kiitoksia. Ja näin pääsemme vielä viimeisimpään asiaan ennen lounastaukoa, eli polttoainedirektiivin muutos ja uusiutuen energialähdedirektiivin muutos ja aiheen epäsuora maankäytön muutos. Lausunnosta vastasi Vidal Quatras aikanaan, mutta hän ei enää toimi Euroopan parlamentissa. Kollega Vidal Quatras'en sijaan asiaan käsittelystä vastaa nyt edustaja Venä Langen. Tällä hetkellä olemme toisessa käsittelyssä ja kollega Langen tulee nyt kertomaan meille hetken kuluttua tämänhetkisestä tilanteesta, miten Envissä asiat ovat edenneet. Eli hän antaa meille myöskin, kol- tai kolmikantaneuvottelussa jatkossa hän kertoo myöskin Itren kannasta. Kollega Langen on pyydetty Envi-valiokunnan varjoesittelyiden kokoukseen. Tämä on tärkeä asia, sillä oikeastaanhan me tässä vaiheessa enää ole mukana lainsäädäntöprosessissa, mutta Envi-valiokunta on pyytänyt edustaja Langenin ITREN valmistelijana näihin sisäisiin kokouksiin. Onkin erittäin tärkeää, että kollega Langen kertoo meille tai kertoo näissä kokouksissa Itren kannasta. Eli tällaisten keskusteluiden kautta hänen on helpompi sitten esittää meidän näkemyksemme Envi-valiokunnassa. Joten Werner, ole hyvä. Voisitteko kertoa meille, mikä on tämänhetkinen tilanne? Kyllä, kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saan tilaisuuden lyhyesti kertoa tästä asiasta. On mukavaa, että liberaalien esittelijä Nils Turvalds on myös paikalla. Hänen kanssaan olen käynyt koko joukon keskusteluja jo ensimmäiset varjokokoukset ja muuten. Ja kiitoksia siitä, että tulit paikalle tänään kertomaan myös osaltasi tilanteesta. Tilanne on nyt sellainen kuin puheenjohtaja tuossa kuvailikin. Olemme täysin mukana ensimmäisessä käsittelyssä, toisessa käsittelyssä tarkistuksia vain vastuuvaliokunnassa Envissä, mutta artiklan 50 pohjalta valmius vähintäänkin esittelijän seuraaja kutsua neuvotteluihin, eli siis minut. No nyt ongelma on se, että ITREN jäsenet toisessa käsittelyssä emme voi tehdä tarkistuksia, joten olemmekin sopineet siitä, että kun 27. päivä on määräaika tarkistusten jättämiselle, niin eri Envi-jäsenet eri poliittisista ryhmistä tuovat sitten myös ITREN tarkistuksia sisään, mutta Envin nimissä. Tämä on vähän hankala <clears throat> menettely ja siitä täytyy kyllä käydä vielä jatkossa keskustelua, erityisesti jos mietintöjen käsittely jatkuu yli lainsäädäntökausien rajojen, joten kun puhutaan tästä uudesta kolmikantaneuvottelusta, niin täysistunto silloin on sitten jo täysin toinen, Euroopan parlamentin kokoonpano toinen, mutta tämä on tietenkin nyt sitten kuulunut näiden valiokuntien puheenjohtajien vastuulle tämä keskustelu. Mitä sisältöön tulee, voin kertoa seuraavaa. Neuvoston yhteinen kanta, mitä siitä voimme hyväksyä, mitä emme ja miltä osin voimme löytää kultaisen keskitien ottaen huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Mitä yhteisen neuvoston yhteiseen kantaan tulee, niin mitä tuohon capping rajaan tulee, se menee pidemmälle kuin Euroopan parlamentin kanta. Se sanoo 7 prosenttia, on valmis hyväksymään 7 prosenttia. Se on aika tiukka kanta neuvostossa, jos oikein olen ymmärtänyt. Parlamenttihan päätti 6 prosentista. Tästä on sovittava. Itrevaliokunta ehdotti 6,5 prosenttia mutta enemmistö parlamentissa ei tätä aikoinaan hyväksynyt. Mutta nyt kun asiasta on kerta kaikkiaan löydettävä sopimus, niin se on löydettävä. Itse pitäisi 7 prosenttia parhaana. Toinen ää, äh, seikka ovat nämä iluk ää, äh, tekijät, jotka tulisi laskea neuvoston yhteisessä kannassa. Äh, todetaan, että niistä voidaan vain lausua sananen. Kollega Turvalts on hiukan eri mieltä. Hän haluaa, että nämä iluktoim- tekijät otetaan täysin huomioon, mutta tosin vasta va- myöhäisemmässä vaiheessa. Sitten on kolmas suuri ongelma, nimittäin kysymys siitä, että poliittiset puitteet ovat voimassa vain vuoteen 2020, näin on tarkoitus, mutta vuosi on varmasti 2017 ennen kuin täytäntöönpano on valmis, joten tämä loput kolme vuotta ei kyllä sitten kellekään markkinatoimijalle anna minkäännäköistä varmuutta eikä myöskään investointivarmuutta. Siksi eh, tämä ei mielestämme ole toivottava aikataulu. Sitten biopolttoaineet ensimmäisestä, toisesta ja mahdollisesti kolmannestakin sukupolvesta. Neuvosto on ehdottanut puolta prosenttia eh, ei sitovana tavoitteena Turvals haluaa sitovan tavoitteen 2,5 prosenttia. Tässä on aika suuri ero mielipiteiden välillä. Minä pitäisin äh, sitovana tavoitteena ehkä järkevänä prosentin, puolentoista prosentin tasoa jossain näillä kieppeillä tai kaksi prosenttia korkeintaan tämän ITRE-jäsenet voisivat hyväksyä käsittääkseni. Sitten ihan myönteistä tässä äh, Turvaltsin ehdotuksessa on tämä raaka-aineluettelo liitteessä yhdeksän. Äh, neuvosto on rajoittanut sitä, kollega Turvalts on tehnyt äh, äh, tarkistuksen siitä, että käyttökelpoisia uusia raaka-aineita voidaan luetteloon lisätä. Sitten ITRE on aina todennut, että että haluamme, että ehdotukset tehdään ajallaan. Ja sitten erillinen 7,5 prosentin tavoite bio etanolille ajoneuvojen polttoaineena. Tämä oli 152 tarkistus Euroopan parlamentilta ja tästä me kiinni jatkossakin. Sitten ITRO on todennut, mitä tulee näihin epäsuoran maankäytön tekijöihin, tekijöihin, niin tähän liittyy aika paljon epävarmuutta epävarmoja lähteitä, tiedonlähteitä, epäluotettavaa tietoa ja mielestäni tällaisen kyseenalaisen mallin pohjalta ei kyllä tulisi biopolttoaineita ja bioetanolia lähteä tuottamaan, kun ajatellaan Euroopan biopolttoaineiden tuotantoa ylipäätään. Sanon tämän monestakin syystä. Vuonna 2000 2004-2008 olin ryhmäni esittelijä, kun käsittelimme bio- tai uusiutuvia energialähteitä. Ja tuolloin ne, jotka haluavat kiinteätä nyt alentaa halusivat sitä mahdollisimman korkealle tasolle. Minä olen siksi kultaisen keskitien mies. Siksi haluaisin tehdä seuraavat tarkistukset yhdessä tarkistusten kanssa. Ensinnäkin haluaisin poistaa ilukin niin tästä ilmoitusvelvollisuudesta kuin laskelmistakin. Toiseksi tämän moninkertaisen laskelmamallin haluaisin poistaa ja sitten se, että biopolttoaineilla olisi tämä taso jossain neuvoston ja Turvaltsin ajatusten välissä. Sitten yhdessä Turvaltsin kanssa tuo 2020 vuosi ja sitten bioetanolille 7,5 prosentin tavoitetaso. Ja sitten haluaisimme tukea kaikkia näitä Itren yhteisiä tarkistuksia. Kiitos paljon. Presenting the opinion. Paljon kiitoksia. Kiitokset tästä selvityksestä. Ja viime kaudellahan jo päätettiin tästä lähestymistavasta. Oikein paljon kiitoksia ja hienoa, että kollega Turvalts on täällä paikalla varsinaisena esittelijänä Envissä. Te vastaatte siis parlamentin toimistelman asian käsittelyn tiimoilta. Jos haluatte lausua tässä vaiheessa jotain, niin se olisi tietenkin hienoa. Uh, just some few words. Kiitoksia. Ihan muutama sana. Kuten Werner jo sanoi, olemme tavanneet epävirallisissa merkeissä kaksi kertaa. Ja Werner oli paikalla myös suurimmassa osassa varjoesittelijöiden kokouksista. Meillähän on aina aikatauluongelmia, mepit juoksevat tapaamisesta toiseen, eikä ole kovin helppoa löytää hyvää yhteistä aikaa kaikille ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta parhaamme me teemme. Me kaikki tiedämme, mitä tässä on taustalla. Ensimmäisessä käsittelyssä oli ehkä kaksi tahoa, jotka eivät oikein päässeet vuoropuheluun keskenään. Ja kun tuosta epäsuoran maankäytön muutosasiasta äänestettiin, niin sitten tästä yhteistyön epäonnistumisesta tai sen takia meillä ei ollut mandaattia kolmikanta neuvotteluihin. Ja tätä voisi ehkä kuvailla vähintään puolikkaaksi katastrofiksi. Me kaikki varmasti tiedämme, että riskinä tässä taustalla on se, että jos tämä asia ei nyt etene, niin sitten Vaarana on se, että rahat uusille tehtaille menevät Yhdysvaltoihin, latinalaiseen Amerikkaan, jonnekin muualle, ja Eurooppa jää toisen ja kolmannen biopolttoaine, bio, biopolttoaineiden asiassa sivuraiteelle. Ja ympäristöasioiden valiokunnassa kaikki ymmärsivät, että tällaista tilannetta pitää välttää. Ja kuten Werner jo sanoi, tilanne on toisessa käsittelyssä vähän kummallinen, koska jos Enviltä ei nyt tule mandaattia, niin silloin mandaattia ei ole ja silloin mennään sovittelumenettelyyn ja sitten kukaan ei enää hallitse sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja siksi lupasin jo aiemmin Wernerille, että keskustelemme jatkuvasti keskenämme aina parlamentin äänestykseen saakka, jotta jotta vältetään se tilanne, että ei törmätä täysillä seinään tässä asiassa. Me tiedämme, että parlamentti on jakaantunut. Minulla ei ollut tässä suurtakaan valinnanvaraa. Voi olla, että siellä oli joitakin asioita parlamentilta, joista minä en kovin paljon pitänyt, mutta en voinut lähteä soloilemaan sen ulkopuolelle, mitä parlamentti oli jo ensimmäisessä käsittelyssä päättänyt. Ja syy on totta kai täysin minun, mutta minua, minun käteni olivat tosiaan siinä kohtaa sidotut. Meillä oli näiden 5, 6, 7 prosentin kanssa ongelmia. Ilukin lukujen kanssa on ongelmia. Me tiedämme, että ja kuten Werner jo tässä sanoi, me tiedämme, että tuo aika 20, vuodesta 2020 eteenpäin on käymässä vähiin ja että varsinkin tulevat toimijat tarvitsisivat jonkinlaista siltaa tulevaisuuteen. Me tiedämme, että kaksoislaskennan kanssa on ongelmia ja myös näiden lukujen kanssa – No jos mietitään lukua 2,5 ja sitten tätä kaksoislaskentaa, niin silloin se ei ole 2,5, vaan jotain suunnilleen 1,25. No tuo asia ei meillekään ole vielä ihan kristallin kirkas, eli näitä lukuja pitää vielä tässä pallotella ja miettiä samaan aikaan, miten ne suhteutuvat tähän laajempaan kokonaisuuteen. No sitten on liitteet ja nämä polttoainelähteet ja raaka-aineet Ja lopuksi totean vielä, että olisi mukavaa, jos tämä miellyttäisi kaikkia, mutta siihen ei koskaan päästä. Kiitos. Thank you. To pick in on the last sentence. Um... Kiitoksia siihen, mihin Turvalts päätti puheenvuorossa, Niin on vaikea varmistaa, että ne yritykset, jotka investoivat ensimmäisen sukupolven polttoaineisiin, eivät ajaudu konkurssin partaalle, mutta meidän täytyy varmistaa, että siirrytään toisen ja kolmanteen vaiheeseen mahdollisimman nopeasti. Ja meidän täytyy varmistaa, ettei biopolttoainepolitiikka vaikuta maailman elintarviketuotantoon aiheeseen liittyen on olemassa erinäisiä kantoja. Muistan, kun edellisellä kaudella tässä valiokunnassa asiasta keskusteltiin ja äänestettiin. Se oli vähän samanlainen tilanne kuin tänään täällä äänestettäessä, mutta tulos saatiin aikaiseksi. Itressäkin oltiin aika lailla eri kannoilla. Tämä kannattaisi kollega Langeninkin muistaa. SD vastusti aikanaan tätä lausuntoa Tiedän kyllä, että tilanne on erityinen. Tiedän ja muistuttaisin kollega Langeni myöskin tämän valiokunnan tilanteesta. Kaiken A ja O on se loppuäänestys täysistunnossa – me tiedämme, että parlamentti on nyt toinen kuin aikanaan, mutta meidän täytyy kuitenkin pyrkiä löytämään sitten yhteinen sävel. Ongelmana on tässä vaiheessa se, että meillä ei ole mitään mustaa valkoisella, siis ITRE-valiokunnan tekstiä, joten ja tiedän, että lausuntoakaan ei tule, mutta Tärkeintä olisi kuitenkin huomioida sekä ITRE-valiokunnan että muidenkin näkemykset. Kiitoksia. Tästäpä syystä halusimmekin tiedottaa asiasta erityisesti uusille valiokunnan jäsenille asiasta kannatti tiedottaa. Eli vain ja tästä syystä me otimme tämän asian vielä esille. Ja näin Envi-valiokunnan esittelijäkin sai vielä mahdollisuuden esitellä täällä tätä asiaa. Kiitokset siitä, että pääsitte tänne paikalle. Kollega Virkkunen, olkaa hyvä. We have couple of minutes. Uh, I would... Kiitos puheenjohtaja. Jos tässä on pari minuuttia aikaa, haluaisin lisätä muutaman kommentin. Kiitokset Langenille ja Turvartsille näistä tiedoista ja olen ymmärtänyt, että tarkistus on jättämisen määräaika on ensi viikolla ja siksi on tärkeää, että kaikki kertovat tästä ITRE-valiokunnan tilanteesta omille poliittisille ryhmilleen, varsinkin kun me uudet jäsenet emme ole tuossa ensimmäisessä käsittelyssä mukana. Tähän sisältyy suuria riskejä, jos tätä työtä ei hoideta hyvin. Riskit ovat suuria, suuria sekä investoijille että koko teollisuuden alalle. Täällä mainittiin jo, että eräs suurista tekijöistä on tässä suhteessa iluk. Minusta siihen ei tulisi laittaa sitovia tavoitteita, ja jos laitetaan, niin siellä taustalla tulisi olla kunnollista tieteellistä tutkimusta. Ja tiedetään, että aina kun tätä epäsuoraa maankäytön muutosta tutkitaan, niin tulokset ovat erilaisia. Eli lisää tutkimusta tarvitaan. No sitten vielä tämän liite yhdeksän rooli – minusta me emme voi ottaa tähän suljettua listaa. On tärkeää, että luetteloon voidaan lisätä uusia asioita, kun uusia materiaaleja tulevaisuudessa tulee, koska me haluamme tässä kannustaa myös tutkimus- ja kehitystoimintaa. Ja kolmas tärkeä asia on sitten aikataulu, se miten tässä mennään kohti 2030 tavoitteita. Ei ole järkevää tehdä suuria päätöksiä vain kolmen vuoden ajanjaksoa varten ja myös sijoittajilla pitää olla näkymää vähän pidemmällekin tulevaisuuteen. Tämä asia on hyvin tärkeä Euroopan teollisuudelle ja siksi oli hyvä kuulla tästä tänään. Mr. Langen. Paljon kiitoksia. Niin, olkaa hyvä. Yes, uh, <coughs> maybe because of an, um, our friend Turvals is from... Kollega Turvals on Suomesta, joten ehkäpä siitä syystä suomalaiset ovat täällä tarkkoina. No, it's just my comment is... Niin, haluaisin todeta vain sen verran, että mielestäni on tärkeää löytää parlamentissa ratkaisu asiaan. Sillä on aika yllättävää, mitä komissiossa on tapahtunut. Jos katsotaan uusiutuvia energialähteitä, ilmastonmuutosta ja tuotuja fossiilisia polttoaineita, niin voidaan sanoa, että jos biolidiiseliä ei tuoda, niin sitä tuotetaan sitten biopoltaanista, joten meidän täytyy antaa eurooppalaiselle teollisuudelle mahdollisuuden myöskin osallistua toimintaan. Se muoto, muotoille ikään kuin eurooppalaisen energiaturvallisuuden. Tällä hetkellä me olemme vielä 90 prosentissa, joka on meidän riippuvuutemme fossiilista polttoaineista. No, onnea turvallisille. Toivottavasti kompromissi löytyy. Se olisi joka tapauksessa parempi, että jäisimme käsi tänne seisomaan. Kiitoksia. And... Oikein paljon kiitoksia, niin onnit, onnea teillekin ja kollega Langen vielä, olkaa hyvä. Mestö. Haluan kiittää tästä keskustelusta. Haluan äh, pyytää teitä kaikkia nyt äh, todella, että sen jälkeen kun äh, tarkistusten määräaika on päättynyt. Tuette turvaltsia ja myös minua, jotta saamme tulevaisuuteen katsovan hyvän ratkaisun uudessa parlamentissa. Kiitos puheenjohtaja. And thank you. Paljon kiitoksia. Kiitokset kollegoille ja kiitokset tulkeille. Tässä meni nyt muutama minuutti yliaikaa. Nyt lähdemme lounaalle ja jatkamme kello 15. Nyt lounaalle. Kiitoksia.